Hallo, guten Tag. Wir... Päivää. Jatkamme kokousta vaikealla mietinnöllä eurooppalaisia, <clears throat> eurooppalaisten sähköisen viestinnän sisämarkkinaista. Petra Kammerverit on tehnyt luonnoksen Connecting Continent yksi otsikolla, joka on tunnettu myös televiestintäasetuksena Täytyy rehellisesti sanoa, että tämä on todella vaikea paketti. E, ja sellaisille, jotka eivät ole juridisesti käyhän koulutettu, niillä on ollut usein vaikeuksia päästä tähän sisään. Olen hyvin iloinen siitä, parahin Petra, että sinä otit tämän hoitaaksesi. Tämä on iso askel, aimo askel kohti suom- eurooppalaisia sisämarkkinoita televiestintäalalla ja televiestintämarkkinoilla ja palveluissa, mutta ellei me ole tarkkoina, niin silloin ava- kyllä avaamme oven kaikille niille, mitä me olemme yrittäneet, yrittäneet esteen. On kysymys taajuuksien jaosta ja verkon neutraaliudesta. ITRE on vastuuvaliokunta ja me olemme yrittäneet saada sillä, art, sitten olla, olemme yrittäneet päästä tasavertaisesti mukaan, mutta meidän lisäksi me on vielä talousvaliokunta, ja sisämarkkinavaliokunta on myös 50-50 mukana, niin puheenjohtajakoko, puheenjohtajakokous sanoi, että kolme tasavertaista ei siihen saada mukaan. Joka tapauksessa esittelijä on aina mukana tässä käsittelyssä, ei voi, mutta minä myös odotan sitä, että me emme ota kantaa kaikkeen, mutta me kantaa vain niihin asioihin, jotka ovat meidän heiniämme, niin että me haluamme, että meistä, meitä myös kuullaan, ja tähän mennessä olemme aina pystyneet puolustautumaan, mutta nyt tulee vaarallinen peli. Nimittäin jos, tämä vaalikaud- jos tällä vaalikaudella tätä ei saada päätökseen yhteispäätösmenettelyssä, niin silloin meillä on kuitenkin mahdollisuus saada lakiehdotus tehtyä, jossa ei enää lasta heitetä pesuveden mukana pois. Pet- odotamme Petran mietintöä. Ole hyvä. Ja, ganz herzlichen Dank. Oikein paljon kiitoksia sinulle, Doris, arvoisat kollegat. Kuten kuulimme, silloin kun puhutaan sähköisestä agendasta, niin kyse ei ole vain ainoastaan siitä, että onko teknisesti mahdollista tarjota kansalaisille nopeaa internetyhteyttä. Kyse ei ole vain ainoastaan teknisluonteisista kysymyksistä, eikä kyse ole vain ainoastaan talouskasvusta ja työllisyydestä kyse on eurooppalaisista sähköisen viestinnän sisämarkkinoista, niin silloinkin kyse on muustakin asiasta kuin rehdistä kilpailusta. Ehkä tämä on aika lailla kärjistettyä ja pateettista, mutta sanoisin, että nyt ollaan tienhaarassa koskien digitaalista vallankumousta. Nyt on päätettävä, miten me haluamme elää digitaalisessa ympäristössä. Haluammeko saada pääsyn kaikkiin tietoihin vai haluammeko elää sellaisessa maailmassa, jossa uskotellaan ihmisille, että on vapaa pääsy kaikkiin tietoihin? Vai haluammeko sellaisen maailman, missä kaikki tallennetaan ja kaikkea valvotaan? Eli kyse on tieto- ja viestintävapauden peruskysymyksestä, pääsystä löydettävyydestä, osallisuudesta yhteiskunnan toimintaan ja siten myöskin oikeudesta osallistua demokraattiseen prosessiin. Yleisemmin ottaen voin sanoa, että nyt meillä on mahdollisuus löytää demokratiaa tukevaa internetjärjestelmää, joka on periaatteessa kaikilla avoin, ja että sisältöjä voidaan äh, jakaa vapaasti ja välittää jakaa vapaasti. Täällä otsakeessa puhutaan sähköisen viestinnän sisämarkkinoista ja verkottuneen mantereen tulevaisuudesta, niin sekin kuvastaa tätä tilannetta, johon minä jo, josta minä jo kerroin jotain. Kyse on viestinnän ja tiedon vapaudesta. Me tiedämme, että komissio esittää jotain aivan muuta. Mutta jos katsotaan tätä asetusehdotusta, niin sieltä löytyy kolme keskeistä asiakokonaisuutta. Yhtäältä verkkovierailumaksujen poistaminen, tämä on tietenkin meille kulttuurivaliokuntana vähemmän tärkeä asia. Siihen liittyen en esitä minkäänlaisia tarkistuksia, sillä minä uskon, että tätä asiaa on käsiteltävä muissa valiokunnissa. Mutta mitä tulee muihin kysymyksiin, eli toinen kokonaisuus liittyy taajuuspolitiikkaan, ja se on asia, jota käsittelimme kyllä aika lailla jo viime vuonna ja kynsin hampain meidän piti varmistaa, että mikä on parlamentin kanta. Ja sitten kolmas on tämä verkkoneutraaliuskysymys. Eli omassa lausunnossani puutun vain näihin kahteen viimeisimpään osa-alueeseen, koska niissä käsitellään juuri sitä kysymystä, että miten tieto- ja viestintävapaus voidaan taata Eli näin kyse on media- ja kulttuuripolitiikasta, sitä kautta se liittyy suoranaisesti meidän valiokuntamme toimintaan. Nämä komission ehdotukset koskien viisi taajuusspektriä ja verkkoneutraaliutta, siihen pyritään, mutta se vaikuttaisi suuressa määrin sisältöjen saatavuuteen ja ihmisten tiedonsaantivapauteen ja pluralismiin mediakentällä. Tässä yhteydessä on mainittava myöskin televiestintäpaketti. Mehän tiedämme, että jäsenvaltiot eivät kyenneet edes aikaisempaa televiestintäpakettia panemaan täysimääräisesti täytäntöön, ja nyt meillä on jo uusi tarjolla, ja tässä ei ole otettu huomioon sitä, mitä asiantuntijatyöryhmä radiotaajuuksiin liittyen on sanonut. Audiovisuaalisen maailman konvergenssin on esitetty kysymyksiin. Keskustelua on käyty asiaan liittyen jo aamupäivällä meidän kokouksessamme. Vastauksia on saatu, mutta komissiossa näiden vastausten analysointityö on vielä kesken. Mutta komissio on tarjoaa vastauksensa jo tässä ehdotuksessaan, joten tämä konsultaatiokierros on selvästikin aivan turha pelkkää silmän lumetta. Tarkoituksena on löytää kuormituskyvyltään riittävä verkkoinfrastruktuuri, mutta siihen liittyvää ratkaisumallia ei löydy tästä ehdotuksesta. Jos radiotaajuuskysymys halutaan ratkaista, niin sitä ei voida toteuttaa täten. Tässä tarkoituksena on siirtää toimivaltuuksia kansalliselta tasolta EU-tasolle koska tämä vaikuttaa myöskin media- ja kulttuurialan monimuotoisuuteen negatiivisessa mielessä, samoin kuin tiedon saamismahdollisuuksiin. Omassa lausunnossamme äh, radiospektri-asiaan liittyen sanottiin, että kyse on julkisesta hyödykkeestä. Ne ovat välttämättömiä yhteiskunnallisten, kulttuuristen, sosiaalisten ja taloudellisten tehtävien hoitamiseksi. Vuonna 2009 tehdyssä uudelleen arvioinnissa komissio velvoitti ottamaan tämä yhdenvertaisesti ja yhdenmukaisesti huomioon taajuuksien hallinnassa. Televiestintäpaketin määräyksistä tulee siten vääjäämättä perusta kaikelle Euroopan unionin taajuuspolitiikalle. Käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa kyseinen periaate sivutetaan kuitenkin täysin, eli tässä ollaan vesittämässä televisiopaketin perusta. Kysehän on tässä nimittäin asetuksesta. Radiotaajuuksilla palvellaan mitä erilaisimpia yleisiä etuja jäsenvaltioissa ja tällöin on otettava huomioon lukuisia kansallisia alueellisia erityispiirteitä, kuten aikanaan me jo totesimmekin. Jäsenvaltioiden on siis mielestäni voitava jatkossakin päättää itse radiotaajuuksiensa organisoinnista, koska ne ovat tarpeen yhteiskunnan ja kulttuurillisen toiminnan varmistamiseksi. Tähän kuuluu maanpäällisten lähetysverkkojen ohella myös koko luova toimiala ja kulttuuriala. Me olemme pitkään ja useampaan otteeseen keskustelleet muun maassa teatteri ja muiden toimijoiden kohtaamista ongelmista, jotka käyttävät muun muassa radiolähetin äh, laitteita. Tarkistuksessani kaksi ja kolme olen pyrkinyt huomioimaan tämän asian korostaakseni asian tärkeyttä. Jäsenvaltioilla on oikeus ryhtyä toimenpiteisiin taajuuksien vapauttamiseksi juuri näiden tehtävien hoitamiseksi. Meidän mielestämme, niin kuin aikanaan totesimme, komission tehtävänä on tällainen koordinointi ja välitystehtävä, jos jäsenvaltioiden välillä syntyy konflikteja. Tämä viittaus 700 taajuusverkkoon, sillä on keskeinen merkitys. Ja tässä viitataan myöskin tähän digitaaliseen osinkokysymyksen, joka minun mielestäni pitäisi poistaa. Sama pätee myöskin tähän mahdollisuuteen, jonka komissio on ehdottanut, eli että sillä olisi mahdollisuus estää jäsenvaltioiden toiminta tai kieltää ne kokonaisuudessaan. Kyllä minun mielestäni jäsenvaltiolla pitää olla toimintamahdollisuuksia, eli huomioidaan juuri radiotaajuuskysymykset ja jäsenvaltiot voivat itse päättää niiden käytöstä. Monissa jäsenvaltioissa on aloitettu keskustelu näistä radiotaajuuksien eh, käytöstä ja yhteisestä käytöstä, tehokkuuden parantamisesta ja vähemmän häiriöille alttiiden järjestelmien kehittäminen. Tämä hanke ei saa kariutua näiden komission ehdottomien ehdotusten pohjalta. Me tiedämme, että nyt ihmiset pohtivat juuri sitä, miten nämä taajuudet voitaisiin yksissä tuumin ja yhdessä käyttää ja mitä pitää tehdä, jotta yhteiskäyttö on mahdollista. Meidän ei tulisi ennakoida yhtään mitään, Kyllä minun mielestäni tässä pitää luottaa jäsenvaltioiden itsesääntelyyn ja toimintamahdollisuuteen, mutta tämä luonnos kyllä vesittää tämän ajatuksen. Tarkistuksen viittaan myöskin tähän net- verkkoneutraaliuskysymykseen. Me olemme varmaankin kaikki samaa mieltä, että internet tarjoaa yhteiskunnalle, mutta myöskin taloudelle suuria mahdollisuuksia. Keskeisellä sijalla ovat mielestäni se, että tämä väline on avoin, sillä sen pitää olla inklusiivinen rakenteeltaan, tehokas, sietokyvyltään vahva ja sen pitäisi tarjota kaikkiin sisältöihin vapaan pääsyyn riippumatta siitä, mikä on käyttäjän ja tietojen hakijan alkuperä. Tämä on tarpeen, jos halutaan olemassa olevia mahdollisuuksia käyttää hyväksi. Vain avoimen ja syrjimättömän järjes- kautta internetistä on tullut yhteiskunnan innovointimoottori. Internetin avoimuus on ennakkoehto moninaisuudelle ja pluralismille. Sitä kautta varmistetaan yhtäläiset toimintamahdollisuudet. Ne ovat tarpeen silloin, kun yritetään varmistaa, että tietoa voidaan vapaasti välittää ja saada käyttöön. Kulttuuri ja kulttuurin monimuotoisuus ja mielipiteiden monimuotoisuus voidaan tätä kautta saada välitettyä eteenpäin. Kyse on siis julkisesta hyödykkeestä, jota täytyy vaalia, ja sitä ei pidä jättää markkinavoimien säänneltäväksi. Vapaa ja innovoiva internet edellyttää, että kaikki tietopaketit, niitä käsiteltäisiin samalla tavalla riippumatta niiden tavoitteista, sisällöstä, alkuperästä ja määränpäästä. Jos me yritämme estää tai hidastaa palveluiden tarjoamista, niin se ei olisi hyväksi. Sitä täytyy estää ja myöskin sisällön valvonta verkkooperaattoreiden toimesta ei ole suotavaa. Tällainen kevennetty komission ehdottaman nettiversio. Se sinänsä vesittää verkoneutraalisuusaspektin ja johtaisi kahden luokan internetin. Komission ehdotusta tarkasteltaessa viitataan myöskin erikoispalveluihin mutta, ja hallinnollisiin palveluihin, mutta se on mahdollista vain ja ainoastaan silloin, kun ne pidetään täysin erillään, eikä niitä rajoiteta, eikä sen kautta rajoiteta internetin ö, avoimuutta. Erikoistuneiden palveluiden, siis silloin jos me annamme niiden käytölle mahdollisuuden, niin niiden tarjoaminen ei saa tapahtua avointen verkkojen jatkokehittämisen kustannuksella, joten eriskoistuneiden palvelujen käyttöön ottamiselle ja ylläpitämiselle on asetettava tiukkoja ehtoja. Avoimen verkon sisältöjen pysäyttäminen on kiellettävä kokonaisuudessaan. Tästä on keskusteltu jo silloin, kun puhuimme lapsipornografian vastaisesta taistelusta. Minä uskon, että me olemme löytäneet parlamentissa oikean lähestymistavan – minä en usko, että tällainen direktiivi saisi vesittää tätä saavutettua tulosta. Ja silloin kun puhutaan myöskin vakavista rikoksista, niin tällainen ilmoittamis- ja poistamismenettely on osoittautunut toimivaksi järjestelmäksi. Käsittelin myöskin artikloita 19 ja 23. Siellä puhutaan sisältöjen siirrinnästä ja tietoliikenteen priorisoinnista, mikä on vastoin yleistä käsitystä verkon neutraaliudesta. Siksi on vaarana, että sähköisen viestinnän markkinoilla käytävä kilpailu vähenee, mikä vaikuttaisi vääjäämättä kielteisesti Euroopan tiedotusvälineiden ja mielipiteen monimuotoisuuteen. Tarkistuksissani juuri tästä syystä johtuen olenkin yrittänyt korostaa seuraavia seikkoja. Ensinnäkin sitä, että kaikkia tietopaketteja käsitellään tasavertaisesti riippumatta niiden tavoitteista ja sisällöstä. Tietopakettien yleinen välittämisvelvollisuus riittävää laatua ja teknistä standardia noudattaen olisi varmistettava. Ja aina on toimittava best effort menet sääntelyä, eli mahdollisimman hyvin periaatetta soveltaen. Sitä periaatetta ei saa vesittää millään muotoa. Yksi tärkeä seikka on myöskin se, että nämä pakettitarkistukset ovat sääntöjen vastaisia. Tämäkin pitäisi mainita mustaa valkoisella ja vain teknisistä syistä tällaiseen toimintaan saadaan ryhtyä. Mitä tulee erityistoimenpiteisiin ja palveluihin, niin niitä voidaan hyväksyä vain ainoastaan silloin, jos ne on käytössä internetistä erillään olevissa suljetuissa verkostoissa. Tämä ei tarkoita sitä, haluan korostaa, tämä ei tarkoita sitä, että tätä varten tarvitaan omaa kaapeliverkkoa, vaan että käytetään verkon niin sanottua välitystasoa. tasoa Eli ei käytetä internetprotokollaa laisinkaan, vain ainoastaan sitä kautta voidaan varmistaa, että internet on edelleenkin avoin ja vapaa. Mikäli verkkooperaattorit, tämä on tärkeä asia, mikäli verkkooperaattorit tarjoavat tai markkinoivat erikoistuneita palveluja, niin minun mielestäni silloin he ovat velvoitettuja tarjoamaan vapaata pääsyä nettiin, koska silloin voidaan varmistaa, että Internetpalveluiden tarjoajat eivät halua tarjota sellaisia paketteja, jotka sisältävät vain ainoastaan jotain tiettyjä palveluja. Ja tämä johtaisi siis siihen, että vapaa internet olisi vain marginaalituote. Ja kun katsotaan Kaakkois-Aasian tilannetta, siellä on ajauduttu jo tähän tilanteeseen, eli me tiedämme, miltä ne paketit näyttävät. Kyse voi olla esimerkiksi videoportaalista, jonka saa käyttöönsä. Ehkäpä siihen on linkitettynä vielä Google ja jotain lehtitalojen tarjouksia nähtävillä, mutta mitä tulee internetin kautta saatavilla olevaan informaatioon tai tietoon, niin sitä ei voitaisiin enää välittää tällaisen järjestelmän kautta. Ja komissio on aina korostanut sitä, että meidän täytyy muistaa, että tällaisilla toimilla me estämme innovoinnin, sillä starttiyritys, uudet yritykset eivät voi rahallisesti päästä tällaiseen suljettuun järjestelmään mukaan. Ja minun mielestäni sitä kautta heikennettäisiin innovointia ja talouskasvua. Ja mitä tulee oikeusmuotoon, niin mielestäni tämä on koht, monilta kohdin hyvin epäselvä. Kun tekstiä lukee, niin monesti ei oikein ymmärretä edes, että mitä komissio tässä sanoo ja mihin suuntaan komissio menee. Esimerkkinä mainittakoon artikla 19. Alkuun luulin, että minä olen vain niin tyhmä, että en ymmärrä tätä, mutta keskustelin eri alojen sidosryhmien edustajia ja kysyin, että voisitteko kertoa minulle, mitä tässä kohdassa sanotaan ja mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Ja yllätys, yllätys, kaikki sanoivat, että en ymmärrä laisinkaan, mitä komissio tässä haluaa sanoa. Ja tästäpä syystä Ehdotankin, että tämä artikla ja siihen liittyvä johdantosan kappale ja liite poistettaisiin korvauksetta. Sillä mielestäni meidän tehtävänä Euroopan parlamenttina ei ole lähteä tulkitsemaan ja ihmettelemään, mitähän komissio tässä ajaa takaa. Jos ei selvästi voida nähdä, mihin suuntaan ollaan menossa, niin silloin tekstikohdat voidaan poistaa ja tarvittaessa jatkotöiden yhteydessä komissio voi kertoa meille, mitä se konkreettisesti ajaa takaa, ja sitten voidaan pohtia sitä, että voitaisiinko nämä kohdat tähän vielä ympätä takaisin. Mielestäni tämä on oikeusvarmuuden ja selkeyden suhteen kaikkea muuta kuin hyvä, jos täällä puhutaan jonkinlaisista yhteenliittämistarjouksista, joista kukaan ei tiedä, mitä ne tarkoittavat. Muutenkin olisi hyvä, jos komissio vetäisi ehdotuksensa takaisin ja järjestäisi tavanomaisen kuulemismenettelyn, jossa asiasta voitaisiin keskustella riittävästi ja tämän perusteella voitaisiin sitten antaa uusi tasapainoinen ehdotus televiestintäalan sisämarkkinoiden luomisesta. Minähän ehdotin jo komissiolle, että jos teille tele- verkkovierailukysymys on niin tärkeä asia, niin ottakaa se kokonaan pois ja tehkää oma ehdotus roamingmaksujen poistamiseksi. Saatte kyllä saman tien parlamentin tuen juuri Euroopan vaalien kynnyksellä voisimme sitten kerätä sulkia hattuumme, käyttää sitä vaalikampanjassa hyväksi ja loppu kysymyksistä keskustellaan sitten myöhemmässä vaiheessa, mutta komissio ilmoitti, että ei käy, tämä on paketti ja paketti on otettava kokonaisuutena, ei osina. Kyse on tietenkin myöskin kompensaatioista. Periaatteena on se, että luovutaan roamingista, mutta erikoistuneisiin palveluihin liittyen saatte enemmän mahdollisuuksia. Komissio tietenkin kiistää tämän, mutta eiköhän fakta ole juuri tämä. Ja mielestäni parlamentin ei pitäisi suostua tällaiseen kikkailuun. Silloin kun puhutaan taajuuspolitiikasta, kuten sanottu, verkkovierailu ei kuulu meidän valtuuksimme, mutta silloin kun puhutaan verkkoneutraaliudesta ja radiotaajuuksista, niin meidän pitäisi pyrkiä muotoilemaan lainsäädäntöteksti niin selkeäksi, ettei tässä lähdetä vesittämään sitä tulosta, joka saatiin aikanaan aikaiseksi taajuuspolitiikkaa muotoiltaessa ja verkkoneutraaliuden puolella ei lähdettäisi sellaiselle tielle, joka on kaikkea muuta kuin neutraalia. Meidän tulisi pikemminkin varmistaa, että meillä on eurooppalaista sääntelyä, joka todellakin vaalii verkkoneutraaliutta ja avointa sekä äh, avointa internetiä. Kiitoksia. Kiitoksia Petra. Tässä oli kolme kohtaa, mitkä otettiin esille, ja ne tulevat erityisen selvästi tässä esiin. Minäkin kannatan roamingia ihmisenä ja, ja kuluttajana, mutta kulttuurivalikunnassa me olemme hieman toisella kannalla. Rova Verheiden. Kiitos. Ensinnäkin haluan kiittää Petra Kamevertia tästä selkeästä esityksestä hänen annanotossaan, lausunnossaan. Pahoittelin taannoin silloin, että me emme päässeet oikeasti yhteispäätösmenettelyyn, koska monet asiat olivat kulttuurillisesti merkittäviä, ymmärrän että yhdessä yhden valiokunnan kanssa tietenkin olisi hyvällä työssä, mutta kulttuurivaliokunnan täytyy pitää huolta siihen, että, että kyllä tässä on kysymys enemmän kuin lausunnon antamista. Ja kyllä meillä pitää olla enemmän vaikutusmahdollisuuksia myös kolmikantaneuvotteluihin ja odotan kyllä, että toimivaltainen valiokunta vastu, tämä molemmat vastuuvaliokunnat, että kyllähän siis sääntö 50 myös antaa IMKOlle vahvan osallistumisoikeuden, että että me tehdään yksituumaisesti. Ihmettelin sitä oikeastaan tänään aamulla ja keskustella sanoinkin, että ilman järkevää vaikutusarviointia, ilman järkevää konsultaatio etu, konsultaatiota etukäteen, ilman mitään sen kummempia tutkimuksia, todettiin vain faktat, jotka monilla aloilla vaikuttavat kuitenkin merkittävästi kulttuurisektoriin ja sitten roamingin hyväksi voidaan sanoa, että tietenkin ennen vaaleja sitä voidaan, sitä voidaan tietenkin juhlia suurena voittona, mutta toisaalta sitten uhrataan muita asioita tälle alttarille. Ja tässä puuttuu tarkkuutta varsinkin silloin, kun, kun verkkoneutraalius on kyseessä ja kun syrjimätön internetin käyttö olisi on, on kuvauksen kohteena, ja tässä ei ole myöskään selveää kuvausta siitä, missä määrin ja missä puitteissa niin, sanot, niin sanotut eri, erityistyneet tai laatupalvelut sitten saadaan toteuttaa ja miten. Semähän ei voi olla mahdollista, koska se on tietyissä asioissa aika oleellista esimerkiksi lääkinnällisellä sektorilla, kun jos sairaalalla on selkeät yhteydet tiettyyn laatuun, ja sitten on yhtäkkiä onkin sellainen tilanne, että menee liikaa tietopaketteja nettiin, silloin se on mielekäs asia, mutta meidän on kuitenkin vaalia avoimen internetin riippumattomuutta, jotta sitten palvelujen tarjoaja tai erityisten palvelujen, palvelujen tarjoaja, sen pitää sitten olla, sen käytössä pitää olla riittävä verkkoinfrastruktuuri mutta eihän voida lähteä siitä, että, että avoin ja vapaa internet, sitä, että sitä lähdetään rajaamaan, niin kuin Petra tässä kun totesi, niin että siitä keskitytään vaan, vaan, vaan pieneen kaistaan. Yhteen asiaan puuttuisin, joka, koske, joka liittyy näihin erikoispalveluihin, on myös tärkeää muistaa tässä meidän valiokunnassamme siihen, että, että miten tällaisia rakennetaan, koska esimerkiksi maaseudulla – saattaa olla vain yksi viestintäpalvelujen tarjoaja, niin sitten sanotaan, että tuossa tulee avoin internet ja noi erikoispalvelut yhtenä pakettina, niin silloin kilpailu ei löydy, koska siellä ei ole riittävästi kilpailua televiestintäsektorilla niin kuin kaupungeissa. Se on oikeastaan periaatteeltaan kilpailtu markkina. Ei tietenkään, ei tietenkään kaikkialla ole tätä infrastruktuuria ja näin ollen monella alueella ei ole, ei ole mitään aitoa kilpailua. Ja tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi luovalla sektorilla saattaa tulla kilpailua vääristäviä tilanteita. Erityisesti tämä koskee erikoispalveluita asiakkaan kannalta. Tämä merkitsee tietenkin myös haittaa. Ja meidän täytyy muistaa tässä yhteydessä se, että sisällöt ja palvelut, jotka liittyvät internettiin, että ne ovat edelleenkin riittävän laatuisia – että sitten jos, <clears throat> jos tota, syntyy näissä palveluissa tällaisia tilkkutäkkejä maaseudulla, mutta taas toisaalta tällaiset tilausvideopalvelut niin eivät vaadi mitään sopimusta, mutta siitä huolimatta täytyy olla mahdollisuus ottaa internetistä muita palveluja, jotka ovat sen vähimmäislaadun tasoisia ja vähimmäistandardin takaisia eihän tähän kuulu pelkästään radiotaajuuspolitiikka, eivätkä pelkästään muut asiat, kulttuuripolitiikka, myös sopimuksen rakentaminen, joka meillä tämä tilanne on edessämme, koska meidän sopimuksemme pitää taata vähimmäisdatamäärä, vähimmäisnopeus, ne ovat kuitenkin sitten alaspäin avoimia, mutta ylös, ylöspäin luvataan kaiken näköistä, jota ei kuitenkaan voi toteuttaa. Ja täytyy tehdä selväksi, että meillä on riittävästi kapasiteettia näissä piuhoissa ja infrastruktuuria on riittävästi ja, ja sitten jos tämä yhdistetään erityispalveluihin, jos se ei onnistu, niin me tarvitsemme selvästikin selvyyttä tähän, että myös ne sopimukset, joita loppukäyttäjät tekevät televiestintätarjoajien kanssa, kanssa että niissä on vissi vähimmäislaatu, joka on taattu. Sen täytyy näkyä selvästi myös sopimuksessa, että kuinka paljon datakapasiteettia on, jotta sitten voi sopeuttaa toimintani loppukäyttäjäni niin siihen, jos jos sitten käytän, jos saan vaikkapa vapaasta netistä samalla tavalla erityistä palveluja. Minusta Petran konsepti tässä on hyvä. Erityisesti radiotaajuuspolitiikassa jo puolitoista vuotta sitten me hyväksyimme paperin parlamentissa täällä, jossa vuoteen 2015 asti halusimme selkeän analyysin tähän mennessä käytetyistä taajuuskaistoista ja ja tätä me vaadimme ja tiedostelemme, jotta voidaan selvittää, missä mahdollisesti on, on vielä liikkumavaraa viestintäalalle, miten niitä käytetään, käytetäänkö niitä televiestintäalalla, jotka ja käyttävätkö ne näitä kaistoja riittävällä laadulla vai miten. Kysymys on myös siitä, että me olemme hyvin tärkeästi päät- selkeästi päättäneet, mihin mennessä tämä 800 megahertsin kaista pitäisi vapauttaa jäsenvaltioissa, jotta sitten radiotaajuudet saataisiin televiestintäsektorin käyttöön osittain. Tämä johtaa pullonkauloihin eräissä jäsenmaissa, koska 800 megahertsin kaista, eh, se on kuitenkin eh, sellainen jos nyt jos jokainen, jokainen jäsenvaltio noudattaisi velvollisuuksiaan, niin ehkä tämä tila ei riitäkään. Jos 700 MHz äh, kaista on äh, käytetty lähinnä radiopalveluihin ja mediapalveluihin, se halutaan näin varmistaa, niin täytyy hoitaa, että, että huolehtia siitä, että operaattorit hoitavat myös kotitehtävänsä. Tämä on kuitenkin kohtuullisen, kohtuullisen tuore päätös että, että me voi lähteä siitä, että meidän entisen päätöksemme hyväksytään sitten roamingista, niin kuin lyhyesti sanottiin, varmasti se halpa roaming olisi tietenkin mukava juttu. Meillä on kuitenkin roaming kolmospaketista ja roaming uusi, uutena liikemallina. Sitten voidaan tietenkin erillinen roaming-sopimus. Siitä täytyy sitten ja siitä täytyy, erittää, äh, siitä täytyy erottaa myös uudet rakenteet. Se pitäisi vuonna, panna täytyy vuonna 2014 puolivälissä yritykset ovat jo osittain tällä tiellä ja nyt sitten sanotaankin, sori vaan 2016 että 2016 äh, roamingia ei voi enää laskea asiakkaille pelkästään sisäisesti. Mitä tämä sitten tarkoittaa? Voidaan tehdä vain sisäistä laskunta, laskutusta. Se ei myöskään myötä vaikka läpinäkyvyyteen, vaan se sitten sisällytetään laskuihin ja sehän kuulostaa kivalta, mutta käytännössä se on niin, että kustannukset, jotka siitä syntyvät, se on kuitenkin yksi verkko-operaattori silloin, kun se käyttää toisen verkko verkkoa. Kyllähän se jotain maksaa, niin se tulee varmasti sisällyttämään sopimuksiin, ja se ei todellakaan ole läpinäkyvää. Ei, minä halusin vain kernaasti tässä yhteydessä sanoa, tällä paperilla täytyy katsoa, minkälaisia ovat muiden valiokuntien mietinnöt mikä, mitä, äh, mitä sisämarkkinavaliokunta haluaa poistaa, mitä itse haluaa poistaa ja mitä me haluamme poistaa. <clears throat> Täytyy sitten kysyä komissiolta selvästi, että mitä tähän paperiin jää jäljelle. Onko se sitten tasapainoisen luonnoksen väärti, koska me, sellaista me tarvitsemme televiestintäalalle ja sisämarkkinoille niin, että, olla, että me pystymme olemaan kansainvälisessä kentässä kilpailukykyisiä. Kiitoksia! Olet oikeassa. Niin Emma. Emma. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen samaa mieltä monistakin asioista, näistä vaikutusten arvioinnista siitä, mitä on tehty. Ja pitäisi katsoa, että onko todisteita, jotka osoittavat, että nyt tarvitaan uutta sääntelyä, koska nykyinen paketti täytäntöönpantiin jäsenvaltiossa hyvin hiljattain vasta. Joten en tiedä, että tarvitaanko tätä nyt, mutta nyt käsittelemme kuitenkin tätä esitystä, joka meillä on edessämme, ja pidän hyvänä sitä, että on terveempää kilpailua ja että kuluttajan asema otetaan huomioon ja että meidän pitäisi pyritä, pyrkiä vaikuttamaan tähän, mutta meidän pitää pyrkiä rajaamaan niitä asioita, joista sanomme oman lausunnon ja meidän pitää saada vahvat kannat näillä aloilla. Eli tämä eh, taajuusspektriasia on tärkeä, koordinointi, joka liittyy taajuuksiin ja kuinka niitä sitten käytetään. Artikla 23 avoin internetin saatavuus ja artikla 24, jossa puhutaan palveluiden laadusta, ovat tärkeitä ja yksi tärkeä asia on verkon neutraalius. Tämä konsepti ei kuitenkaan ole lainsäädäntötekstistä määriteltynä, joten ehdottaisin tähän jotakin. Ja myöskin liikenteen hallinnointi tai hallinta ja se, että käyttäjät saavat tai pääsevät käsiksi näihin palveluihin laajemmalti on tärkeää. No sitten tämä tai spektrin hallinnointi jäsenvaltioiden pitäisi olla vahvasti mukana tässä. Ja neuvoston asia kanssa on otettu näitä asioita esiin ja neuvostolla on neuvoston hieman eh, vastahakoinen näissä. Meidän pitää jakaa parhaita käytäntöjä, jotta saisimme parhaan taloudellisen arvon kuluttajien kannalta ja myöskin kansallisella tasolla. Komissio on, komissiolla on jo tietyt toimivaltuudet tässä koordinoinnissa niitä ei välttämättä kuitenkaan käytetä tarpeeksi tehokkaasti ja ehkä meidän pitäisi hieman pohtia sitä, kuinka näitä toimivaltuuksia voidaan käyttää ennen kuin niitä sitten laajennetaan entisestään. Eli käyttäisin tarkistuksia tai tekisin tarkistuksia siihen suuntaan, että miten näitä toimivaltuuksia käytetään tehokkaammin Ja mielelläni sitten teen yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa tässä tärkeässä asiassa ja katsotaan näitä asioita. Heikä. Kiitos. Sitten Helga. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää Kame Ivertiä tästä kattavasta selvityksestä. Lähdetäänpäs liikkeelle tästä viimeisimmästä maininnastasi. Eli kyse on huonosti kasatusta asiakirjasta. Paras päätelmä olisi se, että komissio vetäisi tämän takaisin, koska tämä ei ole nykyisessä muodossaan järkevä. Ilmeisesti näin ei tule käymään, mutta olisi kyllä paikallaan, että komissio vetäisi tämän pois. Olen samaa mieltä myöskin sen suhteen, että tarvitaan avoita verkkoa ja vapaata tietojen saatavuutta, varsinkin näinä aikoina on tehtävä selväksi, että näin on toimittava. Ja mitä tulee taajuuksiin, niin sehän on julkinen hyödyke. Itse esitit kommentin liittyen esimerkiksi näihin radiolähetimillä varustettuihin mikrofoneihin. Me emme missään nimessä halua priorisoida jotain matkapuhelinjärjestelmiä. Verkkoneutraaliutta täytyy vaalia, mutta komission asiakirjassa tätä ei kovinkaan selkeästi sanota. Tämä pitää määritellä selkeästi ja yhtä lailla olen sitä mieltä, että meidän ei pitäisi vaikuttaa mahdollisimman hyvin periaatteeseen. Mitä tulee näihin erikoistuneisiin palveluihin, niiden kautta ei voida internetin toimintaa heikentää, ne pitää pitää täysin erillään eikä internetprotokollan kautta. Olen kanssasi tässä suhteessa samaa mieltä ja ehkäpä voisitte esittää kohta esimerkkejä erikoistuneisiin palveluihin liittyen, sillä mitä kollega Ferhajen totesi, niin Netflix, se toimii avoimen verkon kautta, eikä kyse ole siis erikoistuneesta palvelusta, joten olisi ehkä paikallaan, että kertoisit, että mitä nämä erikoistuneet palvelut käytännössä tarkoittavat. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten ähm, Ja minä ensinnäkin haluaisin ilmaista täyden tukemisen. ei ole aina mitenkään itsestään selvää, että me olemme täysin samaa mieltä. Mutta minä kiitän erityisesti tasapainoisuudesta tässä esitetyssä mietinnössä ja olen siitä täysin samaa mieltä. Ja kaikki tarkistukset ovat hyviä. Ja oikeastaan kulttuurivaliokunnan kannalta on kysymys siitä, että varmistetaan vapaa internet ja, ja samalla myös ratkotaan tähän liittyvät kaikki kysymykset, joilla voidaan varmistaa moninaisuus ja monilukuisuus tarjoajien keskuudessa ja myös informaation tarjonnassa. Tämä on tärkeä tehtävä kulttuurivaliokunnan kannalta. Siksi vielä kerran jatkaisin siitä keskustelusta, mitä meillä oli tänään aamupäivällä, kun puhuimme vihreästä kirjasta. Koska minusta tämä on skandaalimaista, miten minkälaista demokratiakäsitystä tämä kertoo kuva komissiosta, että yhtäältä ne paljon äh, puhuttu julkisuus ja että halutaan osallistaa ja otetaan kysymyksiä ja niin poispäin. Sinähän tänään aamulla jo sanoitkin. Ja samanaikaisesti sitten samalla esitetään vastaukset, että tällainen tämä asetus sitten tulee olemaan. Minusta tämä on sellainen juttu, jota ei oikeastaan voida hyväksyä koska se, se lähtee liikkeelle väärästä demokratiakäsityksestä. <clears throat> Siksi minäkin katsoisin, kuten Rova Trypel, että olisi vain johdonmukaista vaatia, että komissio vetää säädöksehdotuksessa takaisin, tai sitten vaadittaisiin, että en tiedä, mitä, mitkä meidän mahdollisuutemme ovat. Me emme ole kuitenkaan vastuuvaliokunta, että voisimme palauttaa tämän komissiolle – koska tässä, ei ole, äh, tässä puuttuu demokratiakäsitys ja toisaalta se on oikeastaan aika huono, osoittaa huonoa suorituskykyä, eikä se vastaa niitä perusajatuksia, joita parlamentissa on esitetty. Siksi me tuemme tätä ja suuret kiitokset. Rova Schaakke. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Aika paljon on jo sanottu näistä ehdotuksista, jotka liittyvät digitaaliyhteismarkkinoihin ja telemarkkinoihin. Meidän pitää myös katsoa, mikä tässä on, minkälainen kunnianhimo tässä on oikeastaan taustalle, mitä me voimme tehdä, koska kansalaiset pitävät siitä ajatuksesta, että verkkovielmaksut lopetettaisiin. Ja tällaisia ehdotuksia meillä on ollut aikaisemminkin, mutta nyt pitää keskittyä tähän soveltamisalaan ja mikä on tämän valiokunnan asia. Ja minun mielestäni meidän pitäisi keskittyä avoimen internetin yleishyödylliseen rooliin. Tämä liittyy myös sähköisiin hallintoihin ja myöskin tiedon saantiin laajemmassa yhteydessä. Ja nämäkin ovat tämän valiokunnan asioita. Olen samaa mieltä siitä, mitä kollegat ovat sanoneet siitä, että tästä puuttuu selvyyttä monistakin kohdista, mutta samanaikaisesti tämä parlamentti on tukenut monia asioita, jotka tässä on edessämme, eli esimerkiksi verkon neutraalius ja, ja niin edelleen. Ehkä, ehkä voisimme perustaa tähän kantamme. No mitä tässä komission ehdotuksessa sitten tapahtuu? Tässä verkkoneutraalius on määritelty sillä tavalla, että kaikki eivät välttämättä ymmärrä, mitä sillä tarkoitetaan. Ja komission ehdotukset ehkä hieman vesittävät tätä avoimen internetin tarkoitusta ja esimerkiksi tällaisia B2B yhteyksiä ja myöskin startup-yrityksiä tai muita, mitkä voisivat kuulua tähän avoimen internetin alaisuuteen. Ja tiedon avoimuus ei pitäisi olla vain tiettyjen markkinoiden toimijoiden hallussa, vaan laajemmaltikin. Ja siksi on hyvä, aivan kuten kollegakin sanoi, että tässä voitaisiin e- määrittää, että mitä eri erityispalveluilla tarkoitetaan ja sen perusteella sitten voisimme eh, määritellä nämä palvelut selvemmin, jotta ne ovat selkeitä. Ja sitten näistä radiotaajuuksista meillä on laaja yhteisymmärrys ryhmässämme tästä ja meidän mielestämme yhteis- tai y- yhdenmukaistaminen voisi olla hyvä ja että käytettäisiin koska liikkuvasta mobiili internet palveluista tulee yhä yleisempiä. Ja nämä palvelut, jotka ovat esimerkiksi television kautta saatavilla, ovat tärkeitä, joten verkkoneutraalius ja avoin internet, niiden pitää olla myös tulevaisuudessa ikään kuin taattuja. Me emme saisi ylisäännellä mutta meidän pitää kuitenkin suojella tiettyjä periaatteita ja erityisesti kilpailu, tiedonsaanti, kulttuurin saanti, innovaatio, avoin, internet, nämä ovat tärkeitä asioita. Eli tämä on tällainen laaja näkemys, jonka minä ottaisin tähän asiaan. Kiitos. So, no niin, sitten komissio. Olkaa hyvä. Monsieur Terava, c'est ça? Thank you, thank, thank you, Madam Chair. Um... Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen keskustelu ja seurasin tarkkaan, mitä kollegat sanoivat. Muutama huomio omalta puoleltani. Täällä viitattiin nykyiseen puitteistoon ja täytäntöönpanoon ja kysymykseen, että miksi komissio tässä vaiheessa esittää toimenpideehdotuksia. Ensinnäkin pitää paikkaansa, että nykyinen järjestelmä on ollut käytössä vasta vuodesta 2011 alkaen ja monissa tapauksissa transponointi on viivästynyt, mutta meillä on jo paljon kokemusta sen suhteen, miten tämä järjestelmä toimii ja mitä tuloksia sen avulla on saatu aikaiseksi. Saan ottaa esille pari asiaa. Ensimmäinen liittyy siihen, että miten kansallisten vir- kilpailuvirastojen toimenpiteet vaikuttavat markkinoiden toimintaan. Jos katsotte komission ehdotusta ja siihen liittyvää liitetä yksi tarkkaan, niin siinä kerrotaan selkein esimerkein näistä sääntelypäätöksistä, joita sääntelyviranomaiset ovat tehneet. Mehän tiedämme, että sääntely on tällä hetkellä hyvin monimuotoista. Eli tämä on osoituksena siitä, että me tarvitsemme jotain uutta, koska meillä ei ole yhdenmukaista järjestelmää käytössä. Ja mitä tulee avoimeen internettiin ja verkkoneutraaliuteen, kysyitte, että miksi tätä tarvitsee nyt säännellä. Mielestäni on olemassa selkeitä esimerkkejä siitä, että miten nykyinen määräys, miten nykyinen järjestelmä on johtanut eriäviin lähestymistapoihin kansallisella tasolla. On olemassa jäsenvaltioita, joissa sääntelyviranomainen on toiminut hyvin aktiivisesti, toiset ovat taas toimineet hyvin passiivisesti. On annettu suuntaviivoja toiminnalle. Lukuisissa jäsenvaltioissa taas sääntelijä ei ole ryhtynyt minkäänlaisiin toimenpiteisiin koskien verkkoneutraaliutta. Mutta jos katsotaan tutkimusta, joka liittyy äh, tietoliikenteeseen, tämä tutkimus toteutettiin parisen vuotta takaperin. Siitä käy ilmi, että markkinoilla on olemassa puutteita, joihin täytyy paneutua. Me olemme järjestäneet myöskin verkkoneutraaliuskulmistilaisuuksia ja nämäkin ovat osoittaneet, että meidän täytyy toimia, joten mielestämme nyt on tarpeen ryhtyä EU-tasolla toimiin. Ja mitä itse sisältöpuoleen tulee, komission on helppo yhtyä siihen näkemykseen, että tietojen periaatteita täytyy vaalia. Eli meidän täytyy vaalia avointa internet, nettiä. Loppukäyttäjille kuluttajille pitää antaa yhtäältä mahdollisuus käyttöönsä ja sisältöä käyttöönsä ja sovelluksia käyttöönsä, mutta toisaalta täytyy sisällön tarjoajille ja sovellusten tarjoajille mahdollisuuden uusien palveluiden kehittämiseen. Ja Tähän me tähtäämme tällä ehdotuksellamme. Sitten kysymys, joka liittyy näihin erikoistuneisiin palveluihin. Käyty keskustelu osoittaa, että periaatteessa ollaan samaa mieltä siitä, tietyissä tapauksissa tarvitaan ainakin tulevaisuudessa yhä useammin tarvitaan takeita – jotta palvelut olisivat laadultaan tietyn tasoisia. Silloin kun kyse on uusista sovelluksista, täällä puhuttiin lääkintäpalveluista yhtenä. Tämä täytyy varmistaa ja sitä varten tässä yhteydessä täytyy ottaa huomioon innovointinäkökohta. Ja sitten täytyy katsoa, miten nämä kaksi ulottuvuutta voidaan nivoa yhteen Komissio on paneutunut tähän asiaan ja me olemme laatineet lukuisia turvatekijöitä, takeita, jotka varmistavat internetin avoimuusvaatimuksen. Ensinnäkin palvelun tarjoajat, silloin kun he tarjoavat palveluitaan, niin silloin heidän on varmistettava, että saatavuutta ei rajoiteta, eli että toimitaan mahdollisimman hyvin periaatteen mukaisesti, eikä sitä vesittäen. Ja niin kuin täällä on sanottu, loppukuluttajilla pitäisi olla tiettyjä takeita sopimuksen solmimisvaiheessa tietää, että mitä he loppujen lopuksi saavat. Ja tästä syystä palveluntarjoajien pitää taata tietoa esimerkiksi verkon todellisesta nopeudesta. Jos näin ei toimita, niin silloin kansallisella tasolla voidaan ryhtyä toimenpiteisiin. Eli me uskomme, että on olemassa takeita, jotka varmistavat internetin avoimuuden. Toinen kysymys liittyy taas siihen, että miten meidän pitäisi määritellä mahdollisimman hyvin periaatetta tai mitä teknologiaa käyttäen erikoistuneita palveluita voidaan tarjota, tai pitäisikö meidän määritellä, mitä teknologiaa tai välineitä palveluntarjoajien pitäisi käyttää silloin, kun tieto liikennettä yritetään hallinnoida. Ja komissio onkin sitä mieltä, että mikäli me haluamme tarjota toimivan järjestelmän, niin meidän tulisi välttää liian tarkkoja teknisiä määräyksiä, koska ne voivat estää toiminnan kehittämisen, koska näin voimme varmistaa, että kunhan asetus on hyväksytty ja pannaan täytäntöön, niin sitä voidaan monen vuoden ajan myöskin soveltaa. Tämä riittänee verkkoneutraaliuteen liittyen, mutta mitä tulee sitten tähän taajuusspektriin, niin toteaisin, että olemme tyytyväisiä siihen näkemykseen, että koordinointia tarvitaan erityisesti langattoman laajakaistaverkon kehitystyön yhteydessä, niin kuin radiotaajuuspolitiikkaohjelmassa sanottiin. Me olemme valmiita korostamaan, että on tietenkin selvää, että kyse on yleisistä hyödykkeistä, joiden kautta kielisten media ja kulttuuri, monimuotoisuutta vaalitaan, ja tämä ehdotuksemme ei missään nimessä ole ristiriidassa tämän ajattelutavan kanssa. Toinen asia taas on se, että ehdotuksemme ei missään määrin ennakoi mahdollista tulevaa, tulevaa päätöstä langattoman laajakkaista standardin käyttöön ottamisesta – kunhan mobiilipuolella on laajakaista kysymykset on saatu kuntoon, niin siinä vaiheessa vasta tämä komission ratkaisumalli pätee. Ja mitä tulee aikataulujen harmonisointiin, niin aikataulut lyödään lukkoon vasta sitten, kun spektrit on harmonisoitu mobiilipuolella. Täällä esitettiin myöskin kysymys, eli miksi nykyinen käytössä oleva koordinointimekanismi ei riitä? Miksi me kaipaamme jotain uutta, vahvempaa järjestelmää? Keskeisin argumentti on se, että spektrin jakomenetelmää ei koordinoida tällä hetkellä laisinkaan. Ja tällä saralla me tarvitsemme harmonisointia ja koordinointia. Ja siinäpä kaikki omalta osaltani. Kiitoksia. Dank. Kiitoksia. Olen niin, olen nyt todella ove. Tiedän taas todella paljon. En ole saanut mitään vastausta näihin kysymyksiin, jotka kuitenkin meitä ahdistavat. Nyt sanoisin jotain sellaista, että minähän olen tunnettu avoimista sanoista, niin minulla on sellainen tunnelma, että täällä on melkoinen loppaus ollut päällä televiestintäalan puolelta. Mutta en ole täällä tukemassa sellaisia palveluja. En nyt ymmärrä, että mehän haluamme kaikki verkkovirailuja, mutta tässä Robert Haiden törmäsi myös, mutta muut joutuvat sen maksamaan. Siksi ei tarvitse olla niin ystävällinen, että jos te teette tämän, niin se, joku muu kantaa, kantaa ne kustannukset kuitenkin, niin sitten me annamme teille, tulemme teitä vastaan taajuuspolitiikassa. Eikä minusta oikein säällistä komission taholta, että tässä viittaa, me olemme vaatineet ja pyytäneet ja, joka on myös asiantila, että, että meidän haluan selvityksen siitä, että miten pitkälle 800 eh, MHz-verkkoa käytetään. Ja, ja sehän on kuitenkin eh, vuoteen 2015 asti. Ja nyt tähän, nyt, nyt toteamme eh, tiedän ehdotuksen, että jatketaan 700, tai mennään 700 eteenpäin. En nyt oikein tiedä, miksei komissio katso yhtään enempää parlamentin suuntaan. Ja olisi voinut todeta, että viime vuosina, että me olemme usean osteen olemme estäneet sen, että tämä 700, 700 verkkoa käytettäisiin. Minähän vastaan omasta kulttuuriinstituutiostani kotona. Ja minä tiedän, että minun teatterini ei voi enää, työsk- voi enää, voi enää työskennellä. Se pitäisi päästää 250 000 euroa, jotta, jotta pystyisi sopeutumaan näihin uusiin teknisiin olosuhteisiin. Eihän sellaista voi maksaa ja sitten on sanottu, että sitten muiden te- täytyy muodostaa rahasto, josta se voidaan maksaa. Niin, kyllä varmaa. Kyllä varmaa. Piru sen tekee. No sitten, maat valtio tekee sen. No en minä nyt ymmärrä, minkä, minkä takia Saarlandin osavaltio, osavaltio sitten maksaisi tästä teatterista vaan siitä syystä, koska me emme voi saada asioita sellaisiin, sellaiseen tilaan, joka toimii. Täytyy kyllä sanoa, että tällä diili, jonka komissio on tehnyt jonkun kanssa, en tiedä kenen kanssa, minä en voi sitä tukea, ja parasta olisi, että sitten tämän esityksen takaisin. Ja minä tuen nyt täysin, mitä, täysin sitä, mitä Helka sanoi, ja todennäköisesti luotatte siihen, täällä on muitakin valiokuntia talossa, jotka tekevät toisia päätöksiä, mutta voin vakuuttaa, että, että kyllä, me, kyllä me painamme päälle oikein viimeisen päälle. Mutta täytyy kyllä vähän tässä oikein puhkua. Ehkä tässä on sellainen kuva, että, että ikään kuin voitaisiin antaa periksi. Mutta täällä oli vielä Petra, sinä halusit vielä vastata, vastata komission suuntaan kanssa. Herzlichen Dank. Sydämelliset kiitokset. Olen aivan täysin samaa mieltä kanssasi. Me emme saaneet vastauksia esitettyihin kysymyksiin. Joten minun on kyllä sanottava, että tässä kyllä pimitetään tietoa aivan järjestelmällisesti komission toimesta. Ja mielenkiintoisinta on, että kun palveluntarjoajien kanssa keskustelee, niin he kertovat, että he eivät edes halua tätä digitaalista osinko kakkosjärjestelmää. Eli että tämä 700 verkko olisi käytettävissä. He sanovat, että kyllä tämä nykyinen työmaa on jo riittävän iso. Ja sisäisesti hän jäsenvaltiossa keskustellaan näistä kysymyksistä, eli ketkä näitä taajuuksia käyttävät ja miten toimiva järjestelmä saataisiin aikaiseksi. Joten pitäisikö meidän ensin odottaa, mikä on näiden keskustelujen tulos, heidän pitäisi selvittää, että miten tulevaisuutta silmällä pitää luotaisin sellainen järjestelmä, jotta kulttuuriinstituutiot, yleisradio, yhtiöt ja muut saavat omat näkemyksensä huomioitua. Minä en vieläkään ymmärrä, miksi tässä nyt on tällainen hoppu. Ja sama pätee myöskin siihen kysymykseen liittyen, että miten toimitaan erikoistuneiden palveluiden osalta. Helkasina esitti tähän liittyen kysymyksen ja Maraikekin tähän viittasi. Totta puhuenhan komission tekstos, tekstissä ei sanota oikeastaan, mitä nämä erikoistuneet palvelut ovat. Ja jos komissiota jotain kysyy, niin kuin minä olen tehnyt, niin aina sanotaan, että IPTV, ja kysyn, että miten tämä liittyy erikoispalveluihin tämä asia on jo hoitettu mahdollisimman hyvin periaatteen kautta, eli että IPTVtä voidaan ottaa vastaan. Ja sitten... Das ist ein durchaus spezialisierter Service. Ja sitten tämä toinen ala, e-health-asia. Minun mielestäni ei ole hyvä, että tätä asiaa käsitellään avoimen internetin kautta, koska siinä on olemassa suuria riskitekijöitä. Jos online-maailmassa tätä asiaa käsitellään, niin se ei olisi hyväksi. Kyllä erillinen verkko olisi tarpeen. Ja mitä tulee muuten soveltamisalaan, niin en ole saanut kyllä vastauksia kysymyksiini, mutta jos vähänkään perehtyy alan kirjallisuuteen, niin mitä tulee erikoistuneisiin tai hallinnoituihin palveluihin, niitä käytetään rinnakkain lähes synonyymeina, niin usein kyse on Kaakkois-Aasiassa käytettävissä olevista järjestelmistä ja palveluista, mutta niitä myydään ikään kuin paketteina käyttäjille, mutta sitähän me emme halua. Eli että pakettien kautta korvataan vapaa ja avoin internet. Nämä ovat erikoistuneita palveluja, joita me emme todellakaan kaipaa. Ja tästäpä syystä yritinkin sanoa selkein sanakäänteen, että tätä tekstiä täytyy tältä osin tarkentaa. Kiitos vain, jos teillä on jotain kommentteja tarjottavana. Kohdassa 15 määritellään specialized services ja sanon, että kyse on sähköisestä sähköisestä palvelusta, jota voidaan käyttää vain ja ainoastaan suljetussa verkostossa, eli ei millään muotoa liity internetiin eikä korvaa tai ei käytetä internetissä. Ja tässä sovelletaan mahdollisimman hyvin periaatetta. Tämä on ainoa määritelmä, jonka minä olen löytänyt tämän aihealueen rajaamiseksi koska minä en halua, että tällaisia Kaakois-Aasiassa käytettävissä olevia paketteja tai tarjolla olevia paketteja lähdetään täällä markkinoimaan. Eli että kyse olisi todellakin kohdennettuista palveluista ja sitten tästä yhteydestä koskien e-health-hankkeeseen. Sitä voitaisiin käyttää silloin, jos on suljettu verkkoja kahden sairaalan välisestä toiminnasta. Ja sitten business to business, niin mehän tiedämme, että miten tämä käytännössä toimii. Kuten sanottu, tähän mennessä kukaan ei ole voinut kertoa minulle, mitä nämä erikoistuneet palvelut ovat, mitä hyötyä ne toisivat mukanaan. Määritelmällisestä, määritelmällisesti tämä on mielestäni sellainen palvelu, jota, joka ei liity niin sanotusti klassisen internetin. Jos jollain on selkeämpi määritelmä, niin olkaa hyvä, vaikka tarjotkaa sitä minulle. Mutta merkkoneutraalius, niin olemme vaatineet tätä jo silloin, kun ensimmäisessä kuulemistilaisuudessa vaadimme komissaari Kroosilta, että verkkoneutraaliuteen on paneuduttava. Hän sanoi, että tämä on lähellä hänen sydäntään ja hän ryhtyy tuumasta toimeen, mutta katsotaan nyt ensin. Eli ensin täytyy selvittää, että Voidaanko Euroopassa puhua verkkoneutraalisuuden vesittämispyrkimyksistä? No, mitä tuli? No aina kun kysymme häneltä, myöskin täällä valiokunnassa, komissaari Kruusilta, että mitä on saatu aikaiseksi, niin hän sanoi, että no ei nyt oikein ole tarkkaa tietoa. Nyt meillä on tämä Berekin äh, tutkimuspöydällä vuoden ajan, se on ollut jo käytettävissä, ja nyt yksi, kaksi, puoli vuotta ennen Euroopan vaaleja, niin tämä asetusehdotus pläjähtää pöydälle, ja nyt on kauhea hoppu. Neljä vuotta olemme yrittäneet saada jotain aikaiseksi, jonkun järkevän ehdotuksen. Neljä vuotta olisi ollut aikaa keskustella järkevällä tavalla verkkoneutraaliudesta ja nyt, yksi, kaksi, syyskuussa saadaan jotain pöydälle ja asiat pitäisi hoitaa hopi hopi vielä tällä lainsäädäntökaudella. Joten täytyy sanoa, että tässä taustalla varmaan on jonkunlainen lehmän kauppa. En minä siihen voi suostua. Meidän kanssa ei ole sovittu yhtään mistään, joten ei tämä meitä sido millään muotoa. Ja sitten vielä tämä maaseutu ja vähimmäislaatu palveluiden suhteen, mihin Sabine viittasi. Tämä on erittäin tärkeä asia, sillä kun puhutaan näistä erikoistuneista palveluista, jos me hyväksymme ne, niin toden totta on varmistettava, että aina kaikkialla internetkäyttö on, tai internettiin pääsy on tarjolla sikäläistä vallitsevaa teknologiaa käyttäen. Jollakin alueella se voi olla 10 megabittiä sekunnissa maaseudulla ja sitten ehkä suurkaupungeissa 30 sataan. No jos se on 100, niin sitten se on 100. Me emme voi hyväksyä sitä, että palveluntarjoaja ilmoittaa, että me tarjoamme teille internetyhteyden, mutta se on sitten niin hidas, että kukaan ei halua sitä edes käyttää. Sitä en voi hyväksyä. Eli tämä on asia, jonka nimenomaisesti halusin ottaa tähän mukaan. Eli että internetliittymä, sen pitää olla laadullisesti riittävän korkeatasoinen huomioiden käytettävissä olevan tekniikan. Ja sopimuksissakin tämä pitää taata niin en oikein ymmärtänyt, miksi IMKO kollega Haber haluaa tämän avoimuus velvoitteen tällä tavalla käsiteltävän. No hyvä, jos on tässä Berekissä, mutta sehän ei ole lainsäädäntötekstiä. Kyllähän kaikkien pitäisi pystyä ymmärtämään, mitä sopimuksessa sanotaan. Eikö se nyt ole ihan järkevää? Komissiolle plussaa siitä, eli tätä ei tarvitse lähteä poistamaan, mutta meidän täytyy kuitenkin varmistaa, että tietty laadun taso on taattuna, eli ettei toimita niin, että sopimuksessa sanotaan, että yhteysnopeus jopa 30 megabittiä sekunnissa, ja sitten joskus hyvä, jos kymmentä on tarjolla. Eli en voi millään muotoa sitten lähteä tätä nopeutta vaatiman itselleni. Sitten pohdin sitä, että voisiko kultvaliokunta toimia siten, että me vaatisimme tämän tekstin palauttamista komissiolle. Näin olisimme voineet tehdä, ja ehkäpä enemmistö kultvaliokunnassakin olisi tämän takana ollut. Mutta nämä kaksi muuta valiokuntaa olisi vain pirteänä jatkanut työtään, ja me emme olisi voineet vaikuttaa toimii millään tavalla, emme kompromisseihin, emme mihinkään, joten me olemme itse kampittaneet itseämme. Ja koska nämä kaksi to- muuta valiokuntaa eivät varmaankaan ole halukkaita palauttamaan tätä komissiolle, niin ehkäpä taktisesti järkevämpi veto olisi se, että päättäisimme vain toimia siten, että parannamme tätä järjestelmää siten, että se voitaisiin hyväksyä ainakin tässä parlamentissa tällä kaudella ja ehkäpä sitten seuraavalla kaudella uuden komission kanssa, yhteistyössä neuvoston kanssa lähdetään viilaamaan pilkkuja. Kiitoksia. Kiitoksia. Näin ollen tämä keskustelu voidaan päättää. Mutta tässä papereissa <clears throat> sanotaan, kello 5. joulukuuta meillä on tarkistusten jättöaika viimeistään, koska Rovakme eivät halusi, että hän saisi hieman lisää aikaa jotta voisi tarvittaessa viilata kompromisseja, mutta jokaisellahan, jokainenhan on jo niitä käsitellyt. Ja kyllä te kaikki viidenteen joulukuuta tämä saatte tehtyä. On, vastustaako joku? Ei. Näin on viides joulukuuta on deadline tarkistukselle. Paljon kiitoksia Petralle. Ja kiitoksia niille, jotka osallistuivat keskusteluun. Ja kiitos <clears throat> myös komissiolle, vaikka se ei ollut mikään helpotus. Sitten kohta yhdeksän esityslistalla joka on EUn ulkopolitiikka, kulttuuri- ja uskontoerojen liimavassa maailmassa. Te Papa Nikolau on joukossamme. Hän on laatinut lausunnon, joka on osa lausunto eh, ulkoasianvalikunnan mietintöön tästä aiheesta – ja hän on sitten laatinut lausuntoluonnoksen ja me myös Rova Schaken kanssa aikoinaan eh, puhuimme myös kulttuuriulottuvuudesta EUn ulkopolitiikassa ja tästä on hyvä pohja, tämä on hyvä pohja ponnistaa ja jos aloittaa, ole hyvä. Kiitoksia. Toivottavasti tämä aihe ei ole aivan yhtä vaikea kuin tuo edellinen. Hyvät kollegat, tämä lausuntoluonnos, jonka tässä nyt ilolla esitän teille. Tähän liittyy tässä vastaava valikunta siis AFET ja aiheena on EUn ulkopolitiikka, kulttuuri ja uskontojen leulaamassa maailmassa. Tässä lausunnolla saadaan hyvä äh, ikään kuin pohja, kun puhutaan EUn ulkopolitiikassa, ulkoisista suhteista. Unionin monimuotoisuus, monikulttuurisuus tuo lisäarvoa meidän politiikkoihimme. Ja tämä johtaa myös kestävään kehityksen, hyvän vuorovaikutuksen, vuoropuheluun kulttuurin välillä. Ja Unescon ja ähm, moninaisuuden suojelmisesta ja edistämisestä annettu yleissopimus vuonna 2005 on tässä äh, ikään kuin viitattuna, ja EUhan on osapuoli tässä sopimuksessa emme EUn kulttuurialalla teemme erilaisia aloitteita. Meillä on Erasmus Plus, Luova Eurooppa, Kansalaisten Eurooppa, tällaisia ohjelmia. Luova Eurooppahan luotiin Strasbourgissa hiljattain ja tällä pyrimme sitten edistämään kulttuuri- ja uskontopohjaista vuoropuhelua, jolla pyritään torjumaan eh, fundamentalistisia liikkeitä ja eh, syrjivyttä ja, ja muukalaisvihaa ja niin edelleen ja me pyrimme myös laajentamaan näitä EUn ohjelmia naapurimaihin. Meillä on nuorisoaloitteita, meillä on myös koulutushankkeita, monikielisyys, urheilu, hankkeita ja myöskin urheilu, erilaisia hankkeita ja pyrimme investoimaan tällaiseen kulttuuri- ja uskonto-ohjelmiin, jotta voimme korostaa tätä monimuotoisuutta myöskin viestintävälineistä. Itse aina pyrin viestintävälineissä korostamaan tätä kulttuuri ulottuvuutta. Ja tietyt hankkeet, esimerkiksi Euroopana on ollut tässä hyvänä esimerkkinä. Me pyrimme keskittymään eurooppalaisten arvojen monimuotoiseen tai monipuoliseen kunnioittamiseen. Meillä on tällainen ikään kuin pehmeän vallankäytön periaate, jota voitaisiin käyttää ulkopolitiikan välineenä ja sillä saadaan lisäarvoa eh, myös suhteessa kolmansiin maihin. Meidän ei pidä unohtaa sitä, että joitakin vuosikymmeniä sitten, kun häneltä kysyttiin yhteisön luomisesta, hänelle sanottiin, että jos se pitäisi aloittaa alusta, niin hän aloittaisi sen kulttuurin pohjalta. Mone siis sanoi näin. Hyvät kollegat, tässä kulttuurivaliokunnan toimivaltuudet on hyvin rajattuja tässä ala, tällä alalla ja siksi pyrin tällaisen selkeän tekstin luomaan, jossa otetaan nämä ter- pääasialliset viitteet ja määritelmät, jotka sitten meidän valiokunnamme työhön liittyy ja mielelläni kuulen teiltä, teidän mielipiteitänne ja työstän tarkistuksia kanssanne ja otan mielelläni teiltä ehdotuksia vastaan, jos teillä on jotakin sanottavaa tarkistuksia tai muuta sanottavaa. Haluan kiittää Erikssonia sihteeristöstä ja kaikkia muitakin kollegoita, jotka ovat olleet tässä mukana neuvonantajan EPPstä, Lede esimerkiksi. Kiitoksia erittäin paljon jo etukäteen teidän kommenteistanne. Toivottavasti, että en puhunut liian pitkästi. Uh, Georgios. Kiitos, Georgios. Uh, Rova Kamerevert. Ja niin, kiitoksia. Nyt minulla on se epämieluisa tehtävä uh, olla. Emilio on varjoesittelijä edustaa Emiliota varjosittelijäämme, että se on, tämä on helppoa, koska hän on kirjoittanut kaiken paperille ja minä voin tukea sitä sataprosenttisesti. Ensinnäkin kiitos tästä lausuntoluonnoksesta ja tämähän jossa halutaan käynnistää näitä aloitteita EU-tasolla. Tässä on tämä, nämä kulttuurialoitteet ovat tärkeitä myös suhteessa kolmansiin maihin. Ja Emilio katsoo myös, että kulttuuria, kulttuuria pitäisi käyttää enemmän ulkosuhteiden välineenä kuin tähän mennessä. Tässä lausuntossa tietenkin kulttuurivaliokunta voi tehdä selväksi, että EU on enemmänkin kuin vain talousalue, Tämä markkinavoima. Unionin täytyy, olla, täytyy onnistua myös sosiaalisissa ja kulttuuriprojekteissa. Ja siinä mielessä myös äh, myös kumppanimme maailmalla ottavat, äh, tarkastavat meitä tällä tavalla. On kysymys kumppanuussuhteista ja kumppanu, kumppanuusyhteistyöstä naapurimaiden kanssa. Kulttuurikomponentti ulkosuhteissa tai ulkosuhdepolitiikassa. Emilia haluaisi sitä vahvistaa tässä voidaan tietenkin voidaan vaalia kulttuurin moninaisuutta ja äh, kieliä ja, ja tämä tunnus yhtenä, moninais, yhtenä, moninaisesti yhtenäinen, tämähän tulisi tällä tavalla näkyviin. Ja koko kulttuurialue pitäisi sijoittaa enemmän äh, näihin EUn ulkosuhteisiin. Ja tässä pitäisi muistaa pari peruspääriaatetta, nimittäin että eurooppalaiset aloitteet sitten, että ne täydentävät jäsenvaltioiden tekemiä omia aktiviteetteja ja meidän parlamenttiryhmämme saa myös selkeän tehtävän vaalia kulttuuriperintöä ja kulttuurin moninaisuutta EU-ssa – kun monet valtuuskunnat menevät ulkomaille, niin ei katsota pelkästään taloussuhteiden kehittämistä, vaan täytyy ehkä, ehkä hieman enemmän korostaa kulttuuriasioiden merkitystä, kun aikaisemmin ollut asialla, että EU pitäisi kulttuurialan yhteistyötään kolmansien maiden maassa käyttää EUn näkyvyyden lisäämiseen, mutta myös markkinan, myös kulttuurituotteiden ja kulttuuripalveluiden pääsyä markkinoilla, sitä pitäisi helpottaa. Sama koskee tietenkin toistakin suuntaa. Ja meidän pitäisi mahdollistaa ihmisten, parantaa ihmisten mahdollisuuksia nauttia kulttuurista. Ja nämä ovat sellaisia tavoitteita, joita tavoitteita voi ainoastaan tukea. Ja, ja, ja tässä olisi kyllä me pidämme hyvänä näitä, siis Emeli pitää hyvänä tätä ponnistelua kulttuurisaralla ja tätä toimintaa on syytä jatkaa. Se on hyvä, että kulttuuri on soft power joka, joka parantaa maailmaa huomista varten. Ja tällaisia lausuntoja voidaan käyttää siihen niin, että demokraattinen yhteiskuntamme voi nä- näyttäytyä ilman <clears throat> näyttäytyä <clears throat> myös kulttuurivoimana, joka ei osoita etusormella naapureita. Kiitos. Kiitos. Robert Schaak, eikö Marko. Grazie Presidente. Penso che mm, abbiamo fatto... Kiitoksia. Hyvänä asiana voidaan pitää, että päätimme laatia ulkopolitiikkaan liittyvän lausunnon. Monia asioita ulkopolitiikkaan liittyen voisi esittää, mutta kyllä tästä olisi voinut odottaa vähän enemmän. Paljon on saatu aikaiseksi, mutta intervention mahdollisuudet ovat aika lailla rajalliset. Kollega Papanikolaun esittämä lähestymistapa ja tämä niin sanottu soft power, mihin kollega Kammer Evertkin viittasi, tärkeää on korostaa tätä aspektia silloin, kun yritämme vahvistaa suhteita kolmansiin maihin. Kulttuuri, koulutus ovat keskeisellä sijalla toteutettaessa unionin ulkopolitiikkaa siten, että meillä olisi yhtenäinen lähestymistapa käytössä. Mitä tulee tähän kulttuurillisiin ja uskonnolliseen monimuotoisuuteen ja eroavaisuuksiin, niin meidän täytyy olla yhteydessä kansalaisiin ja samalla on korostettava ulkopolitiikkaa harjoitettaessa, että korostamme kulttuurin ja koulutuksen merkityksen. Näin voimme saavuttaa asetut tavoitteet. Kiitoksia. Kiitos, Tero Um, kiitoksia. Olen tyytyväinen siitä, että näen tämän lausunnon, koska tämä liittyy siihenkin työhön, mitä itse olen tehnyt tässä valiokunnassa, kun pohdin EUn ulkopolitiikan kulttuuriosuutta. Ja monet näistä asioista, joita mainitsitte, ovat hienoja, ne ovat hienoja ehdotuksia. Ja pidän erittäin hyvänä, että tässä on myös uudet teknologiat mukaan ja katsotaan siinä, kuinka ihmiset saadaan yhdistettyä tämän sisällön pariin kaikkialla maailmassa. Ja olisi sääli, jos uusien tekniikoiden roolia rajoitettaisiin vain tähän vuoropuheluun, vaan uusilla teknologioilla voidaan tehdä paljon muutakin. Meillä on Euroopassa vapaus Ihmiset voivat tehdä omia päätöksiä siitä, että mitä he haluavat tehdä sisällön kanssa ja sillä, että he pääsevät käsiksi tähän sisältöön, joten olisi parempi, että korostamme niitä arvoja, joita Eurooppa edustaa kulttuurillisten ilmaisujen kautta. Ne ovat rajoittamattomia ja siksi Eurooppa on niin ainutlaatuinen. Ja haluaisin, että tässä olisi hieman vähemmän tästä preskriptiivistä äänensävyä vaan, ja olisi parempi tuoda tällaista voimakkaampaa viestiä ja kertoa siitä, että mistä olemme todellakin niin ylpeitä Euroopassa. Gracias, presidenta, y bueno, pues felicidad, felicidad. Kiitoksia puheenjohtaja. <clears throat> Haluan esittää Pahdikolaululle onnitteluni tästä lausunnosta. Vielä toteaisin, että on myös hyvin tärkeää, että meidän Euroopan unionin suurlähettiläät otetaan mukaan tähän työhön, koska jotka kuitenkin toimivat ympäri maailmaa, he voivat myös samalla ajaa Euroopan kulttuuripolitiikkaa ja esitellä Euroopan kulttuuria omissa asemapaikoissaan. Me voimme olla ylpeitä Euroopasta, meidän kulttuuristamme ja kulttuurin monimuotoisuudesta ja rikkaudesta ja kielien rikkaudesta. Meidän pitäisi myös todeta tämän rauhalliset menetelmät osoittaa, että ei ole välttämättä No, tämä olisi todellakin tärkeä tehtävä meidän suurlähettiläillemme, että tätä esiteltäisiin julkisuudessa. Sama koskee myös matkailua, turismia ja Euroopan taloutta. Ja olisi hyödyllistä, jos voitaisiin enemmän viestiä näistä erilaisista festivaaleista ja tapahtumista, kulttuurista Euroopassa. Tämä olisi myös meidän suurlähettiläidemme tehtävä ulkomailla. No niin. Olisin lisännyt tähän vielä, koska olemme, olemme pikkuhiljaa avaamassa Lux-palkintokilpailun elokuva palkintokilpailun. Muistan, että ehkä kolme vuotta sitten voittaja oli French Leaves. Siinä oli kysymys kunniamurhista. Että oli upea juttu, johon ei osoitettu sormella mihinkään, vaan puhuttiin sitä problematiikasta, ja se oli hyvin, se iski todellakin sydämeen. Ja tällainen esimerkki, ja tämä oli äh, Pakistanissa siis ja Pakistan näytti sen elokuvan, joka kuitenkin, ja tässä kuitenkin problematisoidaan äh, Pakistanin tilannetta, se on näytetty Turkissakin tämä elokuva. Pitäisi joskus ehdottaa, että tällaiset äh, olemassa olevat välineet, niin sanotut, että niitä käytetään myös, jotta valtuuskuntiemme ja ministeriöidemme toimesta. Ja tämä se, että voitaisiin tehdä että Lux-elokuvapalkinto ja se valtava hieno sisältö, että sitä käytettäisiin myös unionin ulkopolitiikassa. Tämä on sellainen juttu, joka on syntynyt meillä. Se on eurooppalainen, osoittaa e-, eurooppalaista katsantokantaa, mutta se ei välttämättä se, se mahdollistaa myös sen, että ulkopuolinen kulttuuri saattaa tulla meille. Ja tässä sitten toimitaan toimia näiden ulkomaisten kulttuurien kanssa tavalla, ei se aina tietenkään onnistu. Joka tapauksessa tulen tekemään tarkistuksen, tässä saa nähdä meneekö se läpi, mutta ei pitäisi vain mainita Erasmus Plussaa tai luovaa Eurooppaa, se on kaikki hienoja, ne on kaikki hienoja juttuja, mutta meidän pitäisi ottaa tällainen tietty spesifi osa, jonka tulen esittämään tarkistuksen valossa. Tämä olisi yksi hyvä väline. Onko jotain muita puheentoivomuksia? Ei ole. Sitten 5. <clears throat> joulukuuta on. Hei, anteeksi, onhan täällä joku... Onko Rova Vilde täällä? Anteeksi. Haluatteko te ulkosuhdehallinnosta sanoa jotakin? Olkaa hyvä, anteeksi. Thank you very much. Yeah, we... Kiitoksia. niin on erittäin hieno olla täällä kokouksessanne ja ehkä kertoa myös hieman siitä, että mitä me teemme. Ajattelin kertoa teille kolmessa kohdassa siitä, että kuinka ulkosuhdehankinta on mukana tässä monikulttuurisessa kehityksessä. No kuinka ulkosuhdehankinto pyrkii myös ulkopolitiikan toimana toimia myös kulttuuri- ja uskontoasioiden parissa. Ja sitten kolmanneksi kommentoisin tätä lausuntoluonnostanne, jonka olemme lukeneet. Se on erittäin kiinnostava, kiinnostava hanne, hanke. Ja nämä vaihto kuten Erasmus, ovat olleet pohjana tässä menestyksessä. Ja tämä olisi siis minun kolmas kommenttini. No ensiksi nopeasti nämä kaksi ensimmäistä kohtaa. Haluaisin vain sanoa, että tässä aloitteiden joukossa hallinto on pyrkinyt olemaan ikään kuin tässä tällaisena kattojärjestelmänä. Meillä on tiettyjä aloitteita itsellämme. Olemme pyrkineet katsomaan, että missä asioissa voisimme toivia merkityksellisesti ja luoda lisäarvoa, että me tee päällekkäistä työtä. Ja lisäksi olemme ymmärtäneet, että että viestintäalalla, jossa ö, asioita. Tälle alalle on uusia tulijoita. Esimerkiksi Itävallassa on tämä uskonten välinen vuoropuhelu, siihen liittyvä instanssi. Ja on myös ollut kaikenlaista uskonten välistä koulutusta. Monia asioita on käsitelty, jotka eivät välttämättä liity kulttuuripolitiikkaan, mutta ne liittyvät siihen, että kuinka me koulutamme lapsiamme, kuinka uskonnon koulutus on tärkeä Euroopan sisällä ja sen ulkopuolella ja kuinka voimme yhdistää sen, että miten näitä kahta asiaa käsitellään. No sitten lopuksi Sanoisin, että pyrimme välttämään päällekkäisyyttä, katsomme, että miten voimme vahvistaa näiden asioiden käsittelyä. No sitten ulko, uskonnolliset asiat vaikuttavat ulkopolitiikkaan, tai mitä uutta. Monet jäsenvaltiot ovat nyt huomanneet hiljattain se, sen, että identiteettiin perustuva politiikka on nousemassa, ei ainoastaan Euroopassa, mutta koko maailmassa. Äh, Ranska Ranskassa on sellainen järjestelmä, jossa on tällainen separatistinen järjestelmä valtion uskonnon välillä. Me olemme seuranneet sitä työtä, mitä Ranskassa on tehty ja mitä myöskin Alankomaissa on tehty, jotta voitaisiin saada diplomaatit ja päätöksentekijät lisäämään tällaisia kulttuurien välisiä ikään kuin taitojaan, kommunikoinnin taitoja. Me olemme pyrinneet tutkimaan, että millä aloilla ikään kuin uskonto on jäänyt huomioimatta. Uskon usein puhumme vain uskonnollisesta vapaudesta. Uskon vapaudesta tämä on tärkeä ala, mutta se ei ole tarpeeksi kattava ala. Katsomme myös uskonnollisia toimijoita, millä aloilla he voivat toimia, missä me emme voi toimia esimerkiksi konfliktien torjunnassa. Kaikki nämä ovat tärkeitä asioita. Haluaisin vain painottaa yhtä asiaa. Meidän pitää pohtia enemmän sitä, että kuinka saamme tämän EUn ulko- ja sisäpolitiikan välisen rajan ikään kuin hälvennettyä ja me, miten me eh, tu, suhteudumme eri järjestöihin ja erillisi, ja minkälainen suhde meillä on erillisiin erin ryhmittymiin. Ja ihan lopuksi haluan sanoa, että uskonnolla on tehtävänsä. Me pyrimme pohtimaan tätä asiaa. Me olemme järjestäneet henkilökunnallemme koulutuskursseja ja täällä jäsenvaltioissa ja tarkoituksena on se, että saisimme jonkunlaisen syvemmän ymmärryksen pääasiallisista uskonnoista, erityisesti islamista, ja ymmärtäisimme uskontaa politiikkaa eurooppalaisessa yhteydessä. Ja meillä on myös ihmisoikeustuomioistuimelta tiettyjä tapauksia tutkittavana ja uskon vapaus on myöskin tärkeä ala, kuinka uskontoon suhtaudutaan jokapäiväisessä elämässä. Tämäkin on yksi tärkeä aiheeseen. No sitten tämän viimeiseen kohtaan kommentoisin tiettyjä asioita, joita me olemme huoneet, jotka on teillekin ehkä kiinnostavia. Mikään ei voi korvata ensikäden yhteyttä ihmisiin, yhteydenpitoa ihmisiin. Tämä on paras tapa eh, informoida ihmisiä ja päästä ennakkoluuloista eroon. Ja monet, jotka ovat täällä tehneet työtä Erasmus-hankkeen parissa, tietävät, että se on ollut todellinen menestys ja siitä voidaan olla ylpeitä. Mutta sen lisäksi, sen lisäksi että meillä on tällaista fyysistä keskustella vaihtoa, olemme todenneet, että valitettavasti tämä on alle yksi prosenttia tämä, äh, millä tämä sen laajuus, mutta pyrimme myöskin tällaista ihmisiltä ihmisille tapahtuvaa koulutusohjelmaa edistämään. Ja tämä on kansalaisjärjestön hoitama, joka tulee Yhdysvalloista ja olivat täällä toukokuussa. He olivat vieraina ja me lähetimme heidät myöskin tänne parlamentin. En ole varma, ketä he tapasivat, mutta he tulivat tänne. Ja haluaisin painottaa teille sitä, että heillä oli sellainen ajatus, että sen sijaan, että meillä olisi syvä keskustelu vain harvojen kanssa. He halusivat muuttaa tätä lähestymistapaa ja he halusivat järjestää tällaista kestävää vuoropuhelua, jatkuvaa vuoropuhelua yhden kauden ajan. Siinä on mukana yli sata yliopistoa ympäri maailmaa ja he pyrkivät siis Yhdysvalloissa tutkimaan vaikutusta, joka tällä keskusteluyhteydenpidolla on. E- eli he pohtivat tai arvioivat sitä, että mikä kuva ihmisillä on itsestä ja toisesta alussa ja sitten mikä kuva heillä on tämän keskustelun vaihdon lopussa. Ja tällä päästään laajemmalti yhteyteen ihmisten kanssa esimerkiksi maaseudulla tai syrjäisillä alueilla, alueilla. Ja näin voimme sitten vahvistaa tällaisia fyysisen vaihdon ohjelmia, kuten vaikka Erasmusta tällaisilla toisilla hankkeilla. No ulkosuhdehallinnossa olemme olleet, olemme äh, YK toimijan ka, tietyn eli kanssa ja järjestäneet tai muodostaneet tällaisen säätiön, jossa pyritään ää, äh, tai jolle olemme antaneet oman poliittisen siunauksemme, jossa olemme olleet mukana. Viisi miljoonaa on annettu tälle hankkeelle ja toivoimme, että tutkivamme sitä, että kuinka voimme yhdistää ainoastaan opiskelijoita me vaan kuinka voimme saada tällaisen vaihdon omiin asenteisiimme ja omiin toimintoihimme, kuinka voimme liittyä lisätä tällaista kulttuurien välisen vuorovaikutuksen taitoja ja kuinka voimme välttää radikalisoitumista. Ja tämän tyyppinen hanke, kun katson näitä kohtia kaksi ja neljä tässä teidän lausuntoluonnoksessa, niin te kuulu, sopii erittäin hyvin yhteen tämän teidän ajatuksenne kanssa. Eli tämä ensikäden vaihto on erittäin tärkeää, mutta tällainen hanke, Salaja on tämän hankkeen nimi, voisi myöskin olla teidän kannaltaan kiinnostava. Kiitos. Kiitoksia. Mukava, että muistutettiin, että olette täällä paikalla ja olette kuitenkin valmistaudutte. Et en olisi huomannut, jos et olisi näyttäytyneet. Oli mukavaa, että myös ulkosuudenhallinto on tuolla vähän muualla kaupungissa on myös valmistautunut ja olen, olisin kovin kiitollinen, jos voisitte lähettää meille jotakin aineistoa meidän sihteeristöllemme. Me laitamme sitten jakeluun on se yksi ajatus Erasmus Plus-ohjelman puitteissa on myös eri ikäryhmiä ja nuorisosta meillä on tällä Edwinin ohjelma, ja nyt otettiin käyttöön aikuiskoulutuksessa myös mahdollisuus twinning-mahdollisuuksiin. Ja se, mitä te teette, se on vastaavanlainen ohjelma, <clears throat> mutta sitten, joka kuitenkin yhdistää valtamedian yli. Ja jos sitä voidaan tukea, niin oikeastaan tässä kulttuurien välinen yhteiselo vaan voimistuu tästä, jos EU-lapset EU, EU-laiset lapset pystyvät parempaan tähän kulttuuriväliseen dialogiin, jos ei tarvitse tehdä sitä valtameren yli. Tässä voisi olla ajatuksen vähän purtavaa myös komissiolle. Ehkäpä laadin tästäkin vielä yhden tarkistuksen. No niin, se voidaan nyt hoitaa. Tämä on nyt sitten tein alle käsitelty. 5.12. on jätettävä tarkistukset viimeistään. Mitäs meillä vielä on? Sitten meillä on Lökkökaardin mietintö unionin kansalaisuudesta vuonna 2013 EUn kansalaisten oikeudet ja velvollisuudet. Vetomusvaliokunta on vastuuvaliokunta ja Lokkegaard tulee esittämään tästä lausunnon. Ehkäpä Voitte sitten esittää johdannon, herra Lokikaard. Thank you, Chair. I think... Kiitoksia puheenjohtaja. Ei ole mikään salaisuus kellekään, että meillä on haasteita edessämme, kun ajattelemme EUn, sitä tukea, mitä EU saa kansalaisilta. Monet meistä tässä salissa ovat varmasti samaa mieltä siitä, että EUsta saadaan paljon hyötyjä ja kuitenkin komissio raportti, niin komission raportissa otetaan näitä hyötyjä esiin, hyötyjä siitä, mikä EUn kansalaisuudesta on. Mutta silti meillä on yksi suurin suuri haaste. Kansalaisemme, kansalaisemme ei ole hajuakaan siitä, että mitä EU voi tehdä heidän hyväkseen. Niin suurimmassa osassa tapauksissa he ovat ainoastaan tietoisia niistä taakoista, joita Bryssel heille aiheuttaa. Ja tämä johtuu väärinkäsityksistä. käsityksistä siitä, kuinka huonosti EUta on selitetty kansalaisille. Meillä on suuri ongelma ja Tanskassa omassa maassani tämä on hyvin näkyvää. Eli meidän tehtävämme on selvä. Meidän pitää saada kansalaisten tietoon se, että kuinka EU voi auttaa heitä jokapäiväisessä elämässään ja pyrin ottamaan tämän esille omassa lausunnossani. Niin aluksi haluaisin hieman korostaa oikeastaan kahta asiaa, eli tietoisuutta ja Euroopan laajuisia verkostoja. Ykköskappaleessa puhutaan tietoisuudesta tietoisuuden parantamisessa. Meillä on paljon hyviä aloitteita. Europe Direct, Your Europe-ohjelmat esimerkiksi oh, ovat näitä, mutta tämä ei riitä. Meidän pitää kasata voimamme ja saada myös kansalaiset poliitikot näiden aloitteiden taakse. Eli tähän voidaan puuttua varmasti tarkistuksilla. Sitten kappaleessa neljä korostetaan sitä, kuinka tärkeää on tukea Euroopan verkostoja. Meillä oli joitakin ongelmia, kun komissio puututaan internet-alaan ilman, että meitä kuultiin tässä ala- asiassa. Ja meidän pitää painostaa komissiota tässä asiassa ja toivottavasti saamme tukea teiltä tässä asiassa. Eli tämä kaikki, mitä sanon nyt. Odotan mielelläni teiltä kommentteja tähän. Kiitos. Kiitoksia Morten. Pekka. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan nyt olla tässä minun kannaltani miellyttävässä roolissa. Olen, olen vetomusvaliokunnassa myös varjoesittelijänä, EPP-varjoesittelijänä, tässä sama, samassa täälläkin. Ja siinä mielessä tämä tehtävä on hieman toisenlainen koska täällä on kuitenkin asioita, joita tunnemme kansalaisuuden vuodelta ja myös oikeudellisia perusedellytyksiä Euroopan kansalaisuudesta. Näitä sitten käsitellään vetomusvaliokunnassa, mutta sielläkin on, on otettu nopeasti kantaa ja siteeraan esittelijää keskustelusta, jonka me kävimme hyvin ammattimaisesti ja hyvin rakentavassa hengessä, nimittäin, että se tietoisuuden muodostaminen ja luominen ja että se on, siinä isketään villakoiran ytimeen. Minä itse menisin vielä askeleen pidemmälle. Minusta tässä on hyvä tilaisuus ja taas ottaa esille kysymys politi- poliittisesta kasvatuksesta ja koulutuksesta erityisesti Euroopan tasolla. Ja voidaan sitä kysyä, millä, missä mallissa se on. Ja ehkä voisi myös ottaa esille myös tässä yhteydessä myös opettajakoulutuksen. Ja nyt, jos minä olen kovin rohkea, niin tulee vaatimaan Erasmusta opettajille. Sen minä olen täällä oppinut. <clears throat> Tämä tästä, mutta sitten toinen. Minusta jäsenvaltioilla on valtava vastuu tässä asiassa. Öö, he oikeastaan, he tavallaan ottavat, eivät ota vastuuta vakavissaan, vaan oikeastaan vaan kiertelevät esimerkiksi julkisoikeudelliset mediat ja kaikissa jäsenvaltioissa pitäisi ottaa mukaan. Ne voisivat olla merkittävässä roolissa näistä, näissä kahdessa painopisteessä. Muilta osin minä pidän tätä erityisesti kohtaa neljä tässä lausunnossa erityisen hyvänä ja varmasti saamme myönteiset paperit. Kiitos. Santiago. Eh, gracias, Doris. Gracias, eh, Morten, por este... Paljon. Kiitokset Mortenille tästä tekstistä. Mitä tulee vaalioikeuksiin, niin monet EUn kansalaiset asuvat muualla kuin kotimaassaan, esimerkiksi Espanjassa, ja osallistuvat Eurooppa-vaaleihin sekä kunnallisvaaleihin. Mutta Usein heitä ei ole rekisteröity vaalirekisteriin, eivätkä edes tiedä, että he ovat vaalioikeutettuja. Joten kysyisinkin, että nyt kun vaalit ovat tulossa, niin voitaisiinko kansalaisia ikään kuin herkistää tähän liittyen, eli että riittävän varhaisessa vaiheessa ihmiset kirjautuvat vaalirekisteriin, jotta he voivat käyttää tätä oikeuttaan hyväksi myöskin vierassa maassa. Usein kyse on ikäihmisistä, eläkeläisistä, jotka eivät vain yksinkertaisesti tiedä, mitä heidän pitää tehdä. Joskus kyse on siitä, että eivät tunne internettiä. Meidän täytyy vain katsoa, miten me voimme tarjota näille ihmisille tietoa, mutta mehän tiedämme, mikä on vaaliosallisuusaste tällä hetkellä näin ihmisten keskuudessa. Kiitoksia. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, haluaisin sanoa, että Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen meillä on nyt sellainen Eurooppa, joka, joka on ikään kuin uuden tyyppinen Eurooppa. Meillä jossa on 500 miljoonaa eurooppalaista, joka on avoimempi ja niin edelleen. Tämä on hyvä asia. Tässä edellinen puhuja puhui vaalioikeuksista. Tämä, kansalaisillahan on poliittiset, sosiaaliset oikeudet, kansalaisoikeudet. Meillä on perusoikeuskirja, joka takaa tällaiset oikeudet kaikille. E, joka koskee kansalaisten vapauksia. Ja kuitenkin tässä on suuri kuilu kansalaisten ja Euroopan välillä, ja tietoisuus ei lisäänny, vain päinvastoin, koska meillä on tiettyjä poliittisia liikkeitä, jotka haluavat estää sen tiedon levittämisen. Tässä puhuttiin kansalaisten aloitteesta, Pekka puhui tästä e, vetoomuksesta, tämä on hieno asia, mutta tätäkään ei tunneta. Suurin osa kansalaisista ei tunne näitä asioita, eli meidän pitää lisätä tietoisuutta kansalaisten keskuudessa paljon paremmin ja erityisesti tulevina kuukausina meidän pitää kertoa heille, mitä hyötyä Euroopasta heillä on. Euroopan imago on tällä hetkellä erittäin huono ja kaikesta syytetään EUta ja erityisesti tulevina kuukausina meillä on paljon työtä tehtävänä. Haluaisin tarkentaa ja täsmentää, että tämä asia pitää ottaa kansallisella tasolla jäsenvaltioissa vakavasti, koska jäsenvaltiot ovat yhteydessä kansalaisiin ja kansallisella tasolla valitettavasti sanotaan, että jos joku asia ei toimi, niin sitten siitä syytetään EUta ja minun mielestäni tässä kun on mainittu koulutus ja myöskin opettajien koulutus ja niiden rooli tietoisuuden lisäämisessä ja myöskin kansalliset oikeudet on mainittu, että nämä ovat erittäin tärkeitä asioita. Ja lapsille pitää levittää tätä tietoisuutta, meidän pitää vahvistaa Euroopan oikeutusta ja siten, että otetaan kansalaiset mukaan. Sitten reporta puhemies minustakin Lokkikaardin lausunto on sangen hyvä. Siinähän nostetaan esiin monia jo olemassa olevia tärkeitä välineitä, joiden avulla kansalaiset voisivat paremmin toteuttaa oikeuksiaan. Näitä ovat muun muassa eh, Europe Direct and Your Europe-ohjelmat ja Solvit sekä Eures-verkostot. Eh, mutta tosiasia ja ongelma on se, että nämä välineet ovat niin tuntemattomia suurelle osalle EU-kansalaisista. Niitä ei tunneta, saatikka, että niitä osattaisi käyttää hyväksi. Informaatiota näistä välineistä tarvittaisiin siis vielä paljon, paljon lisää. Toinen asia, johon haluaisin kiinnittää huomiota SD-ryhmän kannan muodostajana, on uusi kansalaisten Eurooppa-ohjelma, jonka parlamentti hyväksyi juuri viime viikon täysistunnossa. Kansalaisten Eurooppa-ohjelman yhtenä pääasiallisena tavoitteenahan on nimenomaan parantaa ja lisätä kansalaisten tietoa EUsta sekä sen arvoista, EUn historiasta ja EUn kulttuurista. Ohjelman tuella halutaan siis myös edistää keskustelua siitä, miten EU vaikuttaa ihmisten jokapäiväiseen elämään ja edistää näin ihmisten yhteiskunnallista aktiviteet, aktiivisuutta. E, tämä on juuri se väline, jonka avulla pyritään lisäämään tietoa kansalaisten oikeuksista. Ja ongelmahan on juuri siinä, että meidän pitäisi saada yli 500 miljoonaa Euroopan kansalaista ajattelemaan aivan uudella tavalla, Eurooppa-keskeisesti. Siis ei vain poliitikot pidä saada, vaan myös kansalaiset – että se on yksi kokonaisuus, johdonmukaisuus, EU-poliittinen strategia ja jäsenmaan poliittinen eh, hallitusohjelma ja strategia. Mutta kuten Lokegaardin lausunnossa todetaan, on kuitenkin erittäin valitettavaa, että tämän ohjelman rajoitusta leikattiin rajusti seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Vaikka siis toisaalta halutaan satsata kansalaisten EU-tiedon parantamiseen, koska ymmärretään, että se on juuri se akilleen kantapää, jonka, jonka varassa Euroopan tulevaisuus on yksin ja vain, että eurooppalaiset pitävät EUta omana asianaan. Ei jonain vieraana, vaan ihan omana tärkeänä asiana, primäriteettinä. Mutta samalla kuitenkin ollaan valmiit leikkaamaan näinkin rajusti ohjelman budjettia. Ohjelmalle kaavailusta 229 miljoonan eurosta, budjetin eurosta leikattiin lähes 20 prosenttia. Siis tämä uusi budjetti 663,3 miljoonaa euroa seitsemälle vuodelle tarkoittaa, että 23 miljoonaa miljoonan vuosibudjetilla – vuosibudjetti varataan 28 jäsenmaalle EU:ssa, siis alle miljoona euroa yhdelle jäsenmaalle. Mitä sillä saadaan aikaan? Tämä on sinänsä niin kuin naurettavaa. Mutta yritetään uskoa, ja eikö niin, puheenjohtaja? Mehän uskomme Eurooppaan ja sen tulevaisuuteen. Mutta meidän pitää saada kansalaiset uskomaan siihen, eikö niin? Kiitos. Also, lieber Herr Repo, ich finde das ganz toll, dass Sie sich... Niin, parahin äh, Repo, on kiva, että te innostatte tähän näin, mutta me emme ole leikanneet. kyllä leikkasi vain 5 prosenttia ja hallitukset leikkasivat, jotka eivät näe tilannetta niin kuin te ja minä ja muut. Siksi ongelmana onkin se, että me puhumme aina, että meidän täytyy ja täytyy ja täytyy. Periaatteessa eh, sitä ei voida tehdä tälle tasolle ne, se pitää tehdä kotona. Täytyy omassa, omassa porukassa kotona puhua tämä. Jokainen tekee kotona omassa porukassa ja sikään ei välttämättä riitä. Meitä on kuitenkin niin moneksi. Mutta tämä on, tämä on tällainen pohjaton tynnyri, koska emme oikein tiedä, mis, mihin nämä kaikki 500 miljoonaa, joista puhuitte, e, e, no, ehkä viisi miljoonaakin on mukana, ne jotka uskovat Eurooppaan. Toivottavasti ainakin sen verran on porukkaa. Mutta muuta, mutta yksin me emme voi tehdä mitään, mutta yhdessä me voimme tehdä vaikka mitä. Me tarvitsemme EU-uskon uskon puhdistuksen. Yeah. Also, es hat keiner eine, den, den, den, den, den. No, No, tämä, tässä on ehkä se viisasten kivi. Jokaisen täytyy te, hoitaa oma, oma tinkinsä, mutta olen varma, että komissio ei tule vakuuttamaan yhtään äänestäjää, ainakaan, meikä, ainakaan meillä. Teidän täytyy tehdä vakuuttaa oma porukkanne. Tästähän on, tässähän on kysymys ja siksi meidän täytyy myös koputtaa, meidän täytyy katsoa peiliin myös. Ne, ne varat, joita meillä on ollut, joilla meillä on ollut järjestöjä, jotka ovat välittäneet tätä eurooppalaisuutta omaa työhönsä, ne eivät saa enää rahaa. Tämähän se ongelma on. Ei se ole meidän vikamme, vaan se on hallitusten eh, pääjohtajien ongelma. Niin sitten nyt lopultakin. Ja älä nyt koko aikaa vaadi, mitä on. Ei enää koskaan, ystäväni. Erasmus Plussassa on, ei, ei Erasmus, Erasmushan on opiskelijan, Erasmus Plussassa on osa koulu, myös koulukoulutukseen varattu, ja se on minun heiniäni, että lopultakin olemme saaneet mahdollisuuden, että, että opettajiakin voidaan vaihtaa enemmän, ei pelkästään opettajia, vaan myös muita opetustoiminnassa toimivia. Älä koskaan sano meidän, että me olemme parempia kuin maineemme. Nyt täytyy nyt lopultakin sanoa tämä näin. En en, en puhu enää siitä, että minä olen opettaja, minä sain siitä jo tarpeekseni. No, Mari Teres, sinäkin bruuttukseni. Well, Chairman, you took the word while... Niin, hyvä puheenjohtaja, veit sanat suustani. Olin juuri sanomassa pekalle, että valitettavasti meillä oli jo kokoustani kanssa, joten tässä todellakin kolkuttelemme avointa ovea ikään kuin, koska tästä Erasmus Plus-asiasta jo puhuttiin. Mutta kuitenkin oli hienoa, että korostitte tätä asiaa ja opettajien roolia tässä asiassa, koska he ovat erittäin merkittävässä asemassa. Toivottavasti tälle voidaan tehdä jotakin Erasmus Plus-neuvotteluissa ja uudistuksissa. Tämä on hyvä asia, mutta paljon pitää vielä tehdä, se on varma. Mutta kiitoksia, että korostitte tätä asiaa. Tämä on hyvä tilaisuus jälleen kerran ottaa tämä asia esille. Fiisis ja nämä vaalioikeudet ovat aivan oikeassa. Ehkä tästä voidaan tehdä tarkistus. Tämä on erittäin hyvä kommentti. Ja kun nyt katsotaan tulevia vaaleja, tietoisuus, tietoisuuden lisäyskampanjat ovat sellaisia, että parlamentti varmasti tekee jo hyvin kunnianhimoisia kampanjoita kun ajatellaan kuinka paljon rahaa tähän on käytetty, rahamäärät eivät ole suuria, mutta parlamentissa tehdään kuitenkin hienoa työtä tämän puolesta. En tiedä kuinka pitkälle pääsemme, mutta luulenpa, että tätä kuitenkin kannattaa korostaa. Kannattaa korostaa, että se kannattaa. Tanskassa meillä oli juuri paikallisvaalit. Meillä oli suuria ongelmia saada nuoret äänestämään ja Tanskassa käytiin hyvä kampanja ja itse asiassa luvut paranivat. Meillä oli noin 5-7 prosentin lisäys ääni, äänestäjien määrässä, joten tämä kampanja todella tehosi ja kampanja kannattavat, ei niitä turhaan tehdä. Ja meidän pitää ottaa nämä hyvät esimerkit käyttöömme ja osoittaa, että tämä tietoisuuden lisääminen kannattaa. Sitten olen aivan samaa mieltä siitä, mitä edustaja Repo sanoi. Meidän pitää muuttaa ihmisten asenteita. Haluaisin vain muistuttaa siitä, että kaikkien näiden hyvien aloitteiden lisäksi meillä on myös tämä uusi aloite New Narrative for Europe. Kyseessä ei ole ainoastaan EU. Monet pitävät EUta tylsänä, mutta tässä aloitteessa kyseessä on muukin, ei ainoastaan EU, vaan koko Eurooppa. Ja minun mielestäni tästä meidän pitää aloittaa, jos haluamme lisätä tietoisuutta ja saada ihmiset mukaan. Meidän pitää puhua heille eurooppalaisina ja pitää saada selville, että minkälaisia yhteisiä arvoja meillä on, minkä pohjalle voimme rakentaa ja miten tätä uutta tai ikään kuin olemassa olevaa kertomusta voidaan lisätä uudella kertomuksella, miten voimme kertoa siitä, että mitä eurooppalaiset maailmassa voivat tehdä 2000-luvulla. Olemme tehneet komission kanssa tässä hyvää yhteistyötä ja kulttuurijärjestöjen kanssa myöskin ympäri Eurooppaa, joten tämä on hyvin lupaava aloite. Ehdottaisin, että kaikki katsoisitte tätä. Tämä on hyvin lupaava aloite. Kiitoksia erittäin paljon kaikista kommenteista ja odotan nyt tarkistuksia tähän tekstiin, niin tämä mietintö varmasti lisää sitä painetta, jota olemme jo harjoittaneet tämän asian parissa, joten kiitoksia erittäin paljon tästä. Ja tästä ei varmasti ole eri puraa tässä asiassa. So the Kiitos. No niin, tarkistukset voidaan, pitäisi lähettää 5. joulukuuta mennessä. No niin, sitten kohta 11. Ei teillä ole mitään sitä vastaa, mitä koordinaattorit ovat päättäneet. Ei siinä mitään ihmeellistä ollutkaan. On tehty kaikki, mitä piti tehdä. Ja 12 muuta asiat, ei muita asioita. Minulla on muuta asiaa. Mu- muistakaa Lux-palkinto, teidän pitää äänestää. Ei pelkästään teidän, vaan kaikkien kollegojen myös toimikaa sellaisina äh, multiplikaattoreina, niin kuin Repo tässä sanoi. Tehkää, tehkää näin ja pyytäkää viittä muutakin tekemään niin. Kiitoksia. Kiitos tulkeille. Ja seuraava koko 17. joulukuuta juuri joulun alla. Kuulemiin.